ja aloitamme seuraavan monivuotoisen rahoituskehyksen valmistelusta Euroopan parlamentin kannasta koskien monivuotista rahoituskehystä vuoden 2020 jälkeen. Ja hyvä kollegamme Marinesku, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Teillä on lausunto, te olette lukeneet sen. Ja tässä on tehty hyvää työtä kompromissien kanssa. Ehkäpä muitakin kommentteja täältä kuuluu, mutta periaatteessa kompromissit ovat kyllä ihan ok. Olen saanut palautetta poliittisista ryhmistä. Osa tukee, suurin osa kuitenkin. Pari asiaa kuitenkin. Me totta kai pyydämme isompaa budjettia seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä kehystä varten. Me tuemme sitä, mutta me haluamme kuitenkin päivitetyn, emme uutta asetusta niin, että meillä on aikaa saada asia vaalikauden loppuun mennessä hoidettua. Budjetin pitäisi olla vähintäänkin alkuperäisen tason suuruinen, jota ehdotettiin aikaisemmin, koska sitä leikattiin 27 prosenttia. Kaikki muu löytyy lausunnosta, mutta haluaisin sanoa, että me ehdotamme hyvin suurta monivuotista rahoituskehystä myöskin tie osalta, koska on hyvä, että saadaan MOVE-pääosastolta liikettä, jotta TNT-väylät saadaan hoidettua. Me tarvitsemme enemmän koordinointia tai koordinointia ylipäätään muun pääosaston taholta liittyen kaikkiin rahoihin, koska tässä on paljon liikenteeltä siirretty rahaa aluekehitykseen ja me tarvitsemme nyt koordinointia, jotta että voimme saattaa käytävien osalta asian loppuun ja Tässä täytyy mennä samaan suuntaan. Ja myöskin rahoitusvälineiden osalta niiden pitäisi olla sen kaltaisia, että me niitä voimme käyttää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijät saavat puheenvuoroja. Ähm, edustaja Johtoa, hyvä. Um, colleagues. Huomenta, hyvät kollegat. Kiitoksia tästä. Kaput on puolesta, koska hän ei päässyt tänään tänne paikalle. Käytän puheenvuoron. Tässä nyt kyllä meidän puoleltamme niin paljon sanottavaa ei ole. Mutta Marineskua on kiittää siitä, että hän otti huomioon suurimman osan meidän kommenteistamme ja me voimme hyväksyä tämän ehdotuksen vielä kerran. Kiitos Marineskulle. Merci, monsieur Monsieur Kiitoksia, eh, edustaja Edustaja olkaa hyvä. Kiitoksia, minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä edustaja Marineskua tästä mietinnöstä ja minulla olisi vain muutama huomio liittyen siihen, miksi ECR tukee suurinta osaa näistä kompromisseista verkkojen Eurooppa-välineen rahoitusta tulisi jatkaa ja korottaa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, kuten todettua. Esirin rahoitusvälineet eivät voi korvata näitä, jotka ovat erittäin tärkeitä. välineitä. Meillä on esiirin soveltumempia hankkeita ja erilaisia standardeja taloudellisesti ja muuten eri maissa. Tästä syystä tämä koskee liikenneyhteyksiä. Mitä tulee infrastruktuurihankkeisiin, niin osuutta pitää 2020 jälkeisellä audella kasvattaa. Ja meidän pitäisi pyrkiä sosiaalisia ja taloudellisia eroja vähentämään, kuten jo todettua, mutta ECRn valtuuskunta ei rautatien melun vähentämisen tähtävää kompromissia tue, emmekä me luonnollisesti myöskään tue sitä, että olisi erityinen kohta, budjettikohta turismiin uhrattu. Kiitoksia. Edustaja Telinska, olkaa hyvä. Uh, good morning. Oikein hyvää huomenta kaikille. Kiitos Kiitokset herra Marineskulle. Minäkin tässä kiittelen häntä ihan mielelläni. Ihan lyhyesti. No herra Marinesku kyllä häiritsee minua nyt tässä. Tämä on vastavuoroista. Niin kollegat, meillä on tässä hyviä kompromissitarkistuksia. Ensinnäkin Pidän hyvänä tätä strategista näkökulmaa tulevaisuuteen ja meidän täytyy todellakin tehdä näin, kun ajatellaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa ja tämän hetkisen mandaatin jälkeistä aikaa. Meillä on hyvä tasapaino. Täytyy tietysti katsoa myöskin riittävällä tavalla innovaatiopuolta. Ja tässä on mainittu myöskin nämä paremmat rahoitusvälineet eivät ainoastaan liikennepuolella, niin odotetaan, että niitä saadaan kasvatettua ja tämä on yksi suuremmista onnistumisista viime vuosina. Tämä on todellakin hyvä väline tässä politiikan teossa. En nyt mitenkään halua tässä toistella asioita ja puhua liian pitkään, mutta voin todeta, että meidän ryhmällemme suosittelen, että kaikkia kompromissitarkistuksia ehdotetaan. Kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia edustaja Teniska. Ennen kuin annan edustaja Baasikulle. Taas Aikhautille puheenvuoron haluaisin tervehtiä yliopistovieraitamme. Te olette nuoria, dynaamisia, varmaankin paljon hienoja asioita tänään kuulette ja toivottavasti tämä vaikuttaa niin, että uusia asioita tulevaisuutta ajatellen opitte. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Ja nyt Vas äh, Eichhout, olkaa hyvä. Welcome to the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Göteborgin vieraille tervetuloa. Ja valittelen, että tässä asiassa nyt ei käydä todellista kiihkeää poliittista keskustelua. Meillä on kyllä toisia aiheita, mutta ei tässä kohdin. Sillä minäkin ryhdyn kiittelemään ja onnittelemaan esittelijä Marin Eskua. Hän nyt on aikaa hermona varmaan, kun kaikki täällä onnittelevat vain. Niin. Kyllä tässä oli paljon hyviä kompromisseja esille ja kaikki erilaiset pyydöt on otettu huomioon myös vihreästä näkökulmasta katsottuna, kun katsotaan ilmastonsuojelua, rajoja ylittävää infrastruktuuria, rahoitusta ja muuta. Kaikki tämä on otettu huomioon ja mielestäni se yleisesti ottaen antaa hyvän tasapainoisen <clears throat> Trankomitan näkemyksen tähän asiaan. Ja näin myös vihreät ovat oikein tyytyväisiä saavutettuun tulokseen ja tuemme kompromissia. Vain erillis asia joka koskee tätä Eurovelo-asiaa ja katsomme sitä sitten myöhemmin. Hienoa työt. Merci, monsieur. Écoute, monsieur Lundgren. Paljon kiitoksia, edustaja Lundgren. Sitten vous la parole. Tack så mycket. <clears throat> Med, eh, <clears throat> Kiitoksia. No, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen ja mm, vihdoin, ja vihdoin saataisiin kiinni muut jäsenvaltiot, olisin kyllä nähnyt mielelläni sen, että meillä olisi ollut riittävä budjetti tässä takana. Enkä tiedä, miksi nyt me budjetoimme näihin suuriin kustannuksiin tulevaisuudesta. Me olisi halunnut, että meillä olisi ollut leikkauksia. Se olisi ollut enemmän sen mukaista kuin mitä meillä syntyy tulomenetyksiä Englannin poistumisen myötä. Merci, monsieur Lundgren. Monsieur Van Miltenberg, la parole est... Paljon. Kiitoksia Van Miltenberg, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti voin olla myöskin äh, kaikkien kompromissien linjoilla ja liittyä onnitteluihin esittelijälle. Tämä on ehkä hiukan pitkästyttävää hänelle, mutta minulla on yksi huomio hiukan samoilla linjoilla kuin edustaja Lundgrenillä. Meidän pitäisi olla realistisia, jos, me, jos luen nämä kompromissit. Minulla ei ole ongelmaa. Tässä todetaan kuitenkin kaiken kaikkiaan, että infrastruktuuri ja muihin hankkeisiin suunnattavaa talousarvioosuutta pitäisi kasvattaa. Meidän pitäisi näin tehdä, mutta meidän pitää muistaa, että kaiken kaikkiaan talousarvion tulee todennäköisesti aluepolitiikkaan tulemaan 15 prosentin leikkaus. Meidän pitäisi siis käyttää rahoitusta älykkäämmin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ehkäpä temaattisia objek- mm, tavoitteita muokata. Tietenkin liikenne on hyvin tärkeä sellainen, kuten kompromissi korostaa, mutta tämän tulkinnan kanssa minä voin tuon kompromissin viisi sietää, mutta olkaa nyt realistisia kuitenkin. Olemme taloudellista suunnittelua harjoittaneet erilaisia mahdollisuuksia. Meidän pitäisi käydä kuitenkin läpi, eikä vain pyytää aina vain lisää, kun todennäköisesti jaettavana on vähemmän. Pitäisi pyrkiä tekemään enemmän vähemmällä rahalla, enemmän ö, Tuloksellisuuteen tuloksiin keskittyvä politiikka harjoittaa, eikä vain sokeasti pyytää aina lisää rahoitusta, sillä lopultakin nämä ei varmaankaan ole kovin realistista. Nyt jos ajattelemme tapoja päästä tulokseen regivaliokunnan mm, koordinaattorina, sanoisin, että me olemme tätä keskustelua jo käyneet ja hiljattainen politiikka voi palvella myöskin näitä liikennealan tavoitteita. Se on erittäin tärkeä asia. Ja sitten kun puhumme virastoista ja niiden kompetenssisteisistä, edustaja Marinaskun kanssa teemme EASan yleisasetuksen parissa sen uudistamisen perästessä töistä. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän tulisi EASan kaltaisille virastoille suunnattavaa rahoitusta uudelleen pohtia monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Emme voi aina vain pyytää lisää tekemättä tätä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Van Miltenberg. Isabella de Monte. Grazie, president. Kiitoksia. Puheenjohtaja, minä käyttäisin puheenvuoron turismiin liittyen, ottaen huomioon, että myöskin turismi on tämän valiokunnan ala. Mehän olemme liikenne- ja matkailuvaliokunta. Meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki mahdollisuudet myöskin tämän talouden alan tukemiseksi. Se on kolmanneksi suurin ala Euroopassa ja sen lisäksi siitä on kymmenen vuotta koskettanut kriisi myöskin. Mielestäni nyt viestin kannalta tämä mietintö olisi tärkeä. Tässä kyseessä on investointi tulevaisuuteen ja investointi työllisyyteen, yrittäjyyteen ja luonnollisesti myöskin meidän pitäisi kestävästi toteuttaa tämä. Ja samaan aikaan meidän pitäisi löytää myöskin marginaalisemmilla kentillä mahdollisuuksia. Ei ole järkevää, että investoimme näihin ruuhkaisiin kaupunkeihin tai jo kehittyneisiin alueisiin. Uskoakseni hyvin paljon valiokuntamme voisi olla vaikuttamassa tulevaisuuden kehitykseen ja näin voisimme myöskin pyrkiä tasapainottamaan kehitystilannetta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja De Monte, edustaja Grappini. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Te vain vilautette tuota korttia, missä oli nimenne. Nyt pyytäisin komissiota. Olivier Sila komissiosta lausumaan kantaa, olkaa hyvä. Mm. Kiitos puheenjohtaja. Me Todellakin pidämme hyvin myönteisenä tätä ja kaikki tarkistukset ovat myöskin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisia, varsinkin kun ajatellaan tarvetta saada yhtenäinen eurooppalainen liikennealue ja liikenneverkko viimeisteltyä ja myöskin kun ajatellaan liikenne digitalisoitumista ja hiilen, hiilen vähentämistä. Me emme nyt vielä voi kommentoida kaikkia näitä referenssejä budjettimääriin. Komission täytyy vielä hiukan tätä asiaa pohtia ja myöskin hyväksyä monivuotinen rahoituskehysehdotus, mutta me kyllä todella pidämme erittäin myönteisenä tätä kyseistä mietintöä. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia edustaja Marinescu. Voitte vetää jo yhteenvedon, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos kaikille kollegoille ystävällisistä sanoista budjetin lisäämisestä. On selvää, että meidän täytyy pyytää budjetin kasvattamista. Se on minun mielestäni ihan normaalia, mutta samalla täytyy ehdottaa joitakin sellaisia toimenpiteitä, jotka tehostaisivat tätä toimintaa. Miksi enemmän rahaa kohesiosta? Tämä on erittäin rohkea ehdotus, ymmärrän sen, minä tuen kohesiopolitiikkaa, mutta samalla täytyy ottaa huomioon se, että tällä hetkellä kohesiopolitiikassa on paljon infrastruktuurihankkeita, erityisesti suuria, kuten moottoritie- ja rautatiehankkeita. Eli miksi sitten ei koordinoitaisi tätä niin, että viedään nämä käytävät päätöksen parasta kasvulle ja työpaikoille on se, että infrastruktuurikäytävät viedään päätökseen. Muussa tapauksessa katsotaan karttaa, jossa on palanen siinä ja palanen tuolla, eikä saada aikaiseksi mitään täydellistä kuvaa. Tämä siis on syyni. Budjetista käydään tietysti pitkää keskustelua. Meidän täytyy ottaa se, siinä huomioon Brexit, uusi politiikka, turvallisuus ja maahanmuutto. Mutta samalla on myös huhuja siitä, että, eh- että ehkäpä jotkut jäsenvaltiot ehdottavat, että nekin lisäisivät budjettia tässä suhteessa. Eli toivottavasti päästään sellaiseen lopputulokseen, että saamme aikaiseksi riittävän budjetin, jonka avulla voidaan kaikkea tätä politiikkaa tukea. Kiitoksia vielä kerran avusta. Marinescu. Paljon kiitoksia edustaja Marinescu. Muistuttaisin siitä, että äänestys äh, käydään huomenna aamulla heti kello yhdeksän. Voimme siirtyä nyt seuraavaan asian esityslistalla. Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen kyseessä on äh, lausunto ITRE-valiokunnalle ja Isabella de Monte on meidän esittelijämme. Olkaa hyvä, Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat eh, esittäneet tarkistuksia. Minun tulee erityisesti kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet erittäin eh, suureksi tueksi. Me olemme pyrkineet eh, kattavia kompromisseja laatimaan, jotka pyrkivät kaiken tavoin löytämään yhteisen linjan niistä tarkistuksista, mitä alun perin esitettiin. Meillä on kaiken kaikkiaan kahdeksan kompromissitarkistusta ja meillä oli muutamia teknisempiä seikkoja, erityisesti mitä tulee energiatyyppeihin uudistuvan energian alalla. Siihen on viittauksia, ja myöskin vesivoimaan liittyviä tarkistuksia esitettiin ja tämän lisäksi akkujen kestoon liittyviä. Me olemme pyrkineet ottamaan näitä mukaan. Tämän lisäksi myöskin tarkistus kestävät pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä. Ja olisi tarpeen, että saisimme investointeja ja kylliksi rahoitusta vihreään energiaan ja uudistuvan energiaan. Kaiken kaikkiaan eh, meillä oli myöskin pohdintaa liittyen niihin vaikeuksiin, joita meillä liikennesektorilla yhä on. Sanoisin, että nykyisin Euroopan unionissa mm, liikenneala on esimerkiksi kaupunkien saastumisen kaikkein suurin syy. Meidän täytyy ottaa Pariisin ilmastosopimus huomioon ja tässä mielessä on tärkeää antaa hyvin selkeitä ohjeita liittyen äh, innovointiin, energian varastointiin, uudistuvan energian käyttöön. Ja tästä syystä totean jälleen, että hyvin monet äh, kohdat käsittelevät juuri näitä seikkoja, uudistuvaa energiaa ja erilaisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi tuulivoimaa tai vesivoimaa. Haluaisin vielä kiittää kaikkia kollegoja ja kaikkia ryhmiä siitä tuesta, jota olen saanut eri kompromisseille. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Aloitamme keskustelun heti ja nyt antaisin Vin Vabrikamille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Minulla on kunnia tässä olla Dieter de Klynen asemassa, sillä hän on vielä matkastamassa Irlannista tänne mantereelle. Ja näin, kun puhumme mantereesta ja meitä ympäröivistä saarista, niin tämähän sopii hyvin. Ensinnäkin mm, edustaja Klyne haluaa kiittää Del Montea erinomaisesta yhteistyöstä. Ja Klyne on sitä mieltä ja myöskin EPP, että tässä nyt on kyllä löydetty ehdottomasti tasapaino muutoksen välttämättömyyden välillä, sillä eh, liikenteestä täytyy tehdä puhtaampaa ja siihen käyttöistä energiasta. Ja kun olin eh, Hollannin parlamentissa, niin pidin tätä usein uhkana teollisuudelle, mutta olen nyt täällä Euroopassa saanut oppia, että se tarjoaa mahdollisuuden – jotta voidaan uudistaa puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Älkää nyt siellä häiritkö Vinvantekampia. No, nyt. Minä täällä yllä latelen kohteliaisuuksia. Niin siis, tässä lausunnossa on löydetty tasapaino tarpeellisuuden ja uudistumisen välillä, tarpeellisuuden ja innovoinnin välillä. Ja tämä on tietysti tärkeä kohta jossa voimme myös mennä hiukan pidemmälle, jotta tuo Euroopan kansalaisen yleinen hyvinvointi saa lisätukea. Kolmas osio tässä kokonaisuudessa koskee digitalisointia, eli meillä on välttämättömyys, uudistus, innovointi, mahdollisuudet ja kolmantena osiona digitalisointi. Ja se yhdistelmä tekee tästä lausunnosta erittäin vahvan. Ja toivonkin näin Del Montelle kaikkea menestystä ja me tuemme tarkistuksia. Kiitoksia. Merci beaucoup, Monsieur Wim van de Kamp. Euh, monsieur bonjour. La... Edustaja olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat. Kiitoksia Haluaisin kiittää esittelijää tarkistuksista. Tiedän, että eh, tämä ei ole mitenkään helppo tehtävä. Innovaatioiden riittävä käyttö liikenteessä on suuri haaste. Ja tähän liittyy eh, asioita, joihin liittyy hyvin paljon teknisiä asioita. Ne menevät hyvinkin pitkälle. Liikennesektori on sellainen, että sillä on äh, paljon potentiaalia kasvattaa energiatehokkuuttaan ja vähentää päästöjä. Mutta meidän ei kuitenkaan pidä uskoa, että tavoitteiden saavuttaminen tieliikennesektorilla tämä saattaisi jopa monimutkaistaa asioita, kun ajatellaan sen vaikutuksia ympäristöön. Se saattaa vähentää EUn tuotteiden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Sillä globaalit markkinathan ovat hyvin monimutkaiset yhteenliittymät liittyen innovaatioon ja tutkimukseen liikennesektorilla ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne liittyvät varmuuteen ja tämä vaatii pitkän aikavälin poliittisia visioita, kohdennettuja kannustimia ja myöskin pääomaa, sillä tässä tapahtuu hyvin monia asioita. Ne tapahtuvat myöskin avoimessa ympäristössä. Tässä nyt komission täytyisi koordinoida eri hankkeita jäsenvaltioiden tasolla niin, että me emme hukkaa rajallisia resursseja, jotka kuitenkin ovat niin tärkeitä tutkimuksen ja innovaation kannalta. Me uskomme, että muutokset liikenteessä menevät siihen suuntaan, että tulee entistä enemmän energiatehokasta tekniikkaa, joka keskittyy kuluttajiin ja myöskin järjestelmät ovat digitalisoituneempia. Puheenjohtaja, tämä, kun ajatellaan näitä tavoitteita, jotka tässä on esitelty, niin tavoitteenahan on pitää teknologian neutraalisuudestakin, koska tällä hetkellähän ei voida tietää, mihin suuntaan kehitys kulkee. Me odotamme uutta tekniikkaa energiaan, varastointitekniikkaa, akkuja, koska tämänhetkinen tekniikkahan ei vastaa näihin tulevaisuuden haasteisiin, haasteisiin ja todella odotan hyvää yhteistyötä esitellen kanssa ja saamme aikaiseksi hyvän asiakirjan. Kiitos. Edustaja Teliska, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt kollegamme Iso Raidosen puolesta. Hän ei vielä päässyt paikalle tällä hetkellä. Hänen puolestaan edustaja Limontia haluaisin myöskin kiittää kollegani, josta mieltä, että tämä on hyvä ja tasapainoinen lausunto. Hän myöskin arvostaa sitä yhteistyötä, jota esittelijän varjoesittelijöille osoittanut. Kollegani on sitä mieltä, että lausunto hyvin heijastelee toiveitamme vähentää olemassa olevia eroja ja parantaa yhteistyötä kaupunki- ja maaseutualueiden välillä luonnollisesti, myöskin kehittyneempien alueiden ja niiden välillä, jotka ovat infrastruktuuripolitiikassa vielä jälkijunassa. Me tuemme komission pyrkimyksiä priorisoida energiatehokkaita hankkeita ja myöskin myöntää enemmän tukea PK-yrityksille kuljetusalalla. Te korostitte turismia, ette vain tässä tekstissä, mutta aikaisemmassa keskustelussa – ja sellaisen turismin, joka keskittyy energiapuhtaisiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi aurinko- ja tuulienergiaan, muuhun, muuhun, muuhun puhtaaseen sähköenergiaan. Tämä kaikki on meille mieluista. Haluaisin todeta vielä, että ALDE tukee kompromissitarkistuksia, sillä kuten sanoin, tämä lausunto on hyvin tasapainoinen ja sen lisäksi arvostamme sitä, että periaatteessa kaikki meidän tarkistuksemme otettiin hyvin huomioon tässä. Joten paljon kiitoksia jälleen kerran, saatte tukemme. Ja kiitoksia edustaja Teliska, edustaja Delunde, fru. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös De Muntalle ja varjoesittelijöille aivan erinomaista yhteistyöstä. Kompromissit sisältävät pääkohdat, kaikissa näissä meidän vihreiden ehdotuksissa, joten olemme kovin tyytyväisiä tähän lausuntoon. Jos katsotaan niitä, niin meillä on sellaisia, jotka liittyvät uuteen tekniikkaan. Meidän täytyy asettaa korkeammat hinnat päästöille ja käyttää tuloja, jotta voimme viedä eteenpäin näitä vihreitä muutoksia. Tämä mietintö tukee myös uuden vihreän teknologian käyttöönotto ja se mahdollistaa sen, että yritykset kautta Euroopan voivat pitää kiinni niistä innovatiivisista ja kestävistä ratkaisuista, joita tarvitaan, jotta voimme vastata Pariisin sitoumuksiin. Tämä ei auta pelkästään ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, vaan merkitsee myös vahvennettua kilpailukykyä eurooppalaisille yrityksille, jotta nämä voivat olla voittajina uudessa vihreässä taloudessa. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Dalunde. Paljon kiitoksia. Edustaja Lundgren, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kyllä, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitoksia. Niin, haluan kiittää ensin edustaja Montea tästä lausunnosta. Muutos täytyy tapahtua ja tuolle matkalle on jo lähdettykin. Muutama vuosi sitten jo esimerkiksi katsottiin rekkojen päästöjä ja nythän ne ovat uudella puhdistustekniikalla saatu laskemaan voimakkaasti. Eli usein esimerkiksi päästöt ovat puhtaampia kuin mitä se ilma, jota imetään sisään moottoriin. Ja sitten äh, tällainen testiosuus sähköistetyllä moottoritiellä on tulossa ja varmasti tälläkin alalla päästään voimakkaasti eteenpäin. Siitä syystä mielestäni on tarpeellista katsoa tätä tehokkuutta eri näkökulmista ja minusta on valtava potentiaali tässä saada aikaiseksi jotain, sillä tehokkuus hyödykkeiden kuljettamisessa ei ole maksimaalinen. Sillä esimerkiksi rekoissa on vain puolet siitä kuormasta, joka niissä voisi olla. Osittain seurauksena huonosta yhteistyöstä. Jos yhteistyötä olisi tehty ja lastaus olisi parempaa, niin silloin päästöt olisivat vähemmät. Mutta haluan kiittää siis edustaja de Montea. Tämä on hyvä alku pitkälti tielle. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Madame Grappini, la parole est à vous. Edustaja Grappini, olkaa hyvä. Um, am vrut uh, să iau cuvântul la acest raport. Kiitoksia. Minä pyysin puheenvuoroa uh, puhuakseni tästä lausunnosta. Tämä on mielestäni todella tärkeää. Haluaisin onnitella Isabellia, mutta myöskin varjoesittelijöitä ja, ja kollegioita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Mielestäni tässä todellakin täytyy uh, rohkaista ekologista liikennettä ja innovaatioita Neljä prosenttia vain näistä päästöistä tulee näistä, joten meidän täytyy löytää sellaisia ratkaisuja, että voidaan kielteisiä vaikutuksia vähentää. Totta kai tarvitaan varoja, jotta voidaan tukea innovaatioita. Me tarvitsemme siis rahaa. Joten me tarvitsemme harmonisointia. Kaikissa jäsenvaltioissa paikallisviranomaisilla on merkittävä rooli, sillä kaupunkiliikenne, julkinen liikenne esimerkiksi, tuottaa suuren osan päästöistä jäsenvaltioissa. Ja uskon, että pitäisi todellakin korostaa puhtaita liikennemuotoja Esimerkiksi jos eh, tässä pitäisi kaikkien kaupunkien voida osoittaa, että tässä rohkaistaan puhtaiden liikennevälineiden käytössä. Meidän tavoitteemme on saada puhdasta energiaa liikenteessä ja kiit- eh, onnittelut vielä esittelee kiitoksia käännyn vers... Paljon kiitoksia edustaja Grabin ja nyt kääntyisin Euroopan komissiota kohti. Edustaja Zupi, missä olettekaan? Thank you, Madam Chair. La parole est à vous pour votre avis sur ce rapport. Olkaa hyvä, voitte käyttää puheenvuoron tähän lausuntoon liittyen. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja komissio haluaa kiittää valiokuntaa näistä ehdotuksista. Nämä ovat hyvin tervetulleita, koska ne ovat täysin linjassa siinä suhteessa, mitä me ehdotamme liikennepääosaston tutkimus- ja innovaatioagendassa. Se, mitä me olemme ehdot, mitä olette ehdottaneet, se tulee vahvistamaan meidän toimiamme, jotta voimme liikenteen kautta vaikuttamaan tutkimukseen, kehitykseen ja liikenteen, liikenteen modernisoimiseen ja siihen tavoitteeseen, että saataisiin aikaiseksi puhdas, kilpailukykyinen ja yhtenäinen liikenne. Kiitoksia oikein paljon vielä ehdotuksestanne. Paljon kiitoksia edustaja Limonte. Puheenvuoron teille voitte vetää yhteenvedon. Paljon kiitoksia kaikille kollegoille, kiitoksia komissiolle näistä puheenvuoroista uskoakseni. Olisi hyvin tärkeää selkeä yhtenäinen viesti lähettää ja lausunto, joka lähetämme teollisuusvaliokuntaan pyrkii tähän. Olisi tärkeää, että me olisimme hyvin äm, selkeä sanaisia tässä asioissa, erityisesti tulevaisuutta ajatellen ja myös mitä tulee saatavilla olevan rahoitukseen. Ei ollut helppoa löytää eri ryhmien kantojen välille tasapainoa, mutta kuten tänään kuulimme, itse asiassa tämä on mahdollista, se on toteutettavissa. Mutta kuten myöskin kollegat mainitsivat, nyt ei enää ole kyseessä se, että asettelemme teollisuuden ja ympäristön vastakkain tai energiatehokkuuden vastakkain sillä teollisuus on viime vuosina muuttunut hyvin innovatiiviseksi. Se on luonut monia mahdollisuuksia, ei vain liikennevälineiden, mutta myöskin vaihtoehtoisten polttoaineiden alalla, joten haluaisin myöskin kiittää kaikkia kollegoja. Toivottavasti saamme mahdollisimman paljon tukea asialle huomenna. Tältä kuitenkin vaikuttaisi nyt. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustajille monta äänestämään asiasta huomenna kello yhdeksän aamulla muistuttaisin. Keskeytän nyt työmme, jotta pääsisimme keskusteluun, jota kaikki mielenkiinnolla odottavat. Tarkoituksena on käsitellä Brexitiä ja sen vaikutuksia maaliikenteeseen. Kiitoksia vieraillemme siitä, että olette paikalla. Me jatkamme kokousta kuulemisen merkeissä kello 10. Teillä on nyt vartti aikaa. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kello 10 tasan teidän tulee olla uudelleen täällä salissa. Mes chers collègues, nous allons commencer. Hyvät kollegat, aloitetaan kuulemistilaisuus. Sion aujourd'hui organise. Valiokuntamme järjestää tänään kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään Brexitin vaikutuksia maaliikenteeseen. Tavoitteena tässä on kuunnella korkean tason edustajia, maantie- ja rautatieliikenteen edustajia, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin tilannetta ja arvioida paremmin, mitä ovat ne riskit, jota yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista aiheuttaa. Lisäksi pyritään katsomaan sitä, mitä näiden kahden toimialan minkälaisia muutoksia näillä kahdella toimialalla odotetaan ja mitä ovat yhdistyneen kuningaskunnan lähdön vaikutukset esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin väliseen liikenteeseen. Pyrimme myös saamaan selville sen, mitä eri toimijat haluavat saada eurooppalaisilta vastapuoleltaan. Meillä on kaksi suurta osiota tässä kuulemisessa jossa ensimmäisessä kuulemme kolmen maatieliikenne-edustaja, yhdistyksen edustajaa ja toinen osio taas sitten käsittelee rautatieliikennettä. Kumpikin, kumpaakin keskustelupaneelia seuraa kysymykset ja keskustelu jäsentemme kanssa. Ja aivan lämpimästi haluan onnitella ja toivottaa tervetulleeksi kaikki puhujat. Ja pyydän teitä alustamaan lyhyesti aiheesta. Aloitan ensimmäistä panelista, jossa käsitellään siis maantieliikennettä ja minulla on kunnia kuulla Vernon Murphya, joka on Irlannista. Tervetuloa. Sen jälkeen edustaja Hukum. Ja sitten vielä yksi edustaja, joka on kauppapolitiikan edustaja. Tervetuloa. Joka tapauksessa aloitamme siis maantieliikenteestä. Säännöt ovat aika yksinkertaiset. Teillä jokaisella on seitsemän minuuttia käytettävissänne. Ja sen jälkeen aloitamme keskustelun jäsenien kanssa. Tämän jälkeen voitte vastata uudelleen. Aloitetaan teistä, edustaja Murphy. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Morning. Hyvää huomenta. Nimeni on Verona Murphy. Äh, 19-vuotiaana ryhdyin rekkakuskiksi, perustin yrityksen 21-vuotiaana, vein lihaa Irlannista Italiaan. Tämä oli 25 vuotta sitten ja nyt on tapahtunut paljon muutoksia, niin edelleenkin minä vien lihaa Irlannista Italiaan samoille asiakkaille. Irlannissa pieni yr, tällainen yritys on 4-6 rekan kokoinen ja, ja suuri yr, yritys on sellainen, jossa on yli 500 Äh, rekkaa. Äh, ja minä edustan nyt tässä äh, järjestössä heitä. Olette varmasti tietoisia, että meillä on nyt pahin lama takanamme ja nyt sitten Brexit on suoraan edessämme. Irlanti on ainoa EU-maa, jolla on yhdistyneen kuningaskunnan kanssa maaraja. Ja myöskin maaraja Pohjois-Irlannin kanssa tarkoittaa sitä, että Irlanti on saari saaressa sitten, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU-sta. Äh, se, miten vahvasti Brexit vaikuttaa taloute, Irlannin talouteen ja myöskin liikenteenharjoittajien, sitä ei voida aliarvioida. On hy, ö, äh, tuhansia liikenteenharjoittajia ja on 50 000 työpaikkaa tällä sektorilla ja noin 2,5 prosenttia työpaikoista on tällä alalla. Äh, suurin osa jäsenimistä asuu maaseudulla ja tarjoaa työpaikkoja sinne. Sen lisäksi sektori on myöskin tärkeä, että saadaan tärkeitä tuotteita kuluttajille ja yrityksille Irlannista ja Irlantiin. 50 prosenttia näistä liikenteenharjoittajista vie näitä alkuperäistuotteita. Tämä on tärkeää Irlannin kansalaisille. 1,2 miljardia tavaroiden arvosta siirtyy Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ja myöskin tärkein väylä on yhdistyneen kuningaskunnan kautta. Ja nyt me olemme jo havainneet, mitä Brexit vaikuttaa, koska jäsenemme kokevat suurta uhkaa liittyen epävarmuuteen, joka liittyy Brexitiin. Mm, myöskin punnan arvo on heikennyt ja eikä tiedetä, miten markkinat tulevat kehittymään. Jos tapahtuu kova Brexit, on todennäköistä, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Mantereen ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille tulee raja. Tulli toimista tulee, tulee vakavampia rekat, jotka menevät rajan yli, joutuvat ehkä taas täyttämään papereita, joita kuljettajat joutuivat täyttämään ennen vuotta 1993 raja, rajoitteet vaikuttaisivat viipeisiin rajan ylityspaikoilla. Ei ole varmaa, että operaattorit voisivat hoitaa nämä kustannukset ja myös tämä vaikuttaisi kuluttajahintojen nousuun ja kuluttajien hyvinvointi kärsisi. Tämä johtaisi siihen, että monet toimijat joutuisivat luopumaan toimistaan. Nyt tarvitaan tukevaa infrastruktuuria, jotta saadaan, saadaan nopeasti liikettä aikaiseksi myöskin tullipuolella. Täytyy olla digitalisoituja paperittomia tullitoimia. Jotta voidaan suunnitella oikealla tavalla, on ratkaisevan tärkeää, että liikenne harjoittaja teollisuutta otetaan huomioon neuvottelun aikana on niin ikään merkittävää, että liikenteen harjoittajille myöskin annetaan tietoa sen, sen sijaan, että he joutuisivat hoitamaan asiat itse. Kun nyt tiedetään kovin vähän vielä Brexitin luonteesta, EUn täytyy tunnustaa, että riippumatta tuloksesta Irlantia täytyy suojella ja kaikki toimenpiteet, jotka vaikuttavat Irlantiin, niiden, niitä täytyy pohtia huolellisesti Brexitin kontekstissa. Esimerkiksi eh, liikkuvuuspaketin käyttöönotto muuttaa liikenteenharjoittajien toimia EU-ssa. Toimenpiteitä pohdittiin status quoon aikana ja ilman Brexitin näkymiä. On vaikea nähdä, miten tällainen kattava paketti voi edetä ennen kuin me tiedämme, missä laajuudessa eh, Brexit vaikuttaa EU:hun ja varsinkin Irlantiin. Irlanti tarvitsee EUta auttamaan sitä ja myöskin pehmentämään näitä vaikutuksia, mitä tulee kilpailukyvyn menettämisen. Mobiliteettipaketin käyttöönotto nyt tulee tekemään täysin päinvastoin. Se luo potentiaalisen täydellisen myrskyn. Nyt jo irlantilaiset liikenteenharjoittajat ja työntekijät joutuvat kärsimään suhteettomasti työaikadirektiivin ja kuljettajien äh, työaikadirektiivin kautta. Nyt jo meillä on äh, hyvin joustamaton regimi, joka ei sovi yhtään Irlantiin, äh, jossa täytyy käyttää meritietä, jotta sinne pääsee maantieliikenneharjoittajien eh, yrity, yhtymä on, on tässä merkittävässä asemassa. Politiikan tekijöiden EU:ssa täytyy varmistaa, että tämä tärkeä Irlannin ja EUn talouselämän elementti on sellainen, että tästä suojellaan mahdollisimman paljon. Tämä voidaan tehdä ainoastaan sitoumuksella, että meidän teollisuutemme saa takeita toimintaympäristössään siitä, että nyt ei tule uusia EUn aiheuttamia kustannuksia ainakaan 30 kuukauden ajan, jotta meillä on riittävästi aikaa navigoida vaikeiden aikojen läpi. Irlantilaisella liikenteen harjoittajana minulle on selvää, kun nyt katson ehdotettua aikarajaa mobiliteettipaketin täytäntöönpanon osalta, että sen vaikutukset Irlantiin Brexitin valossa ovat sellaisia, että niitä ei ole huomioitu. Komis- e, Irlanti on EUn sitoutunut jäsen. Irlantilaisena liikennaisena minä vetoan teihin, että havaitsette ja tiedätte, mikä Brexitin vaikutus on mobiliteettipaketin osalta. Te ette saa sallia, että Irlannista tulee unohdettu maa Britannian kyljessä. Kiitos. Merci beaucoup pour euh, cette première... Paljon kiitoksia tästä ensimmäisestä puheenvuorosta. Tämä oli hyvin vahva viesti, se voidaan todeta. Hyvin selvä ja erittäin selkeä viesti, joka myöskin vetoaa meihin täyttämään vastuumme. Jatkamme siis. Edustaja Hakman, olkaa hyvä. Yes, thank you, thank you Madam Chair, and thank you for the opportunity. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta saada keskustella täällä tänä aamuna. Olen James Hookham, olen äh, FTAn pääjohtaja. Se on Britannian suurin yhdistys, jossa on 17 000 jäsentä, jotka kuljettavat hyödykkeitä ei pelkästään maanteitse, vaan myös meriteitse, rautateitse ja ilmateitse. Me olemme verkottautuneita eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Meillä on vastausapuoli Dublinissa, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Ja lisäksi olemme myös globaalinen öö, laivaajien kanssa yhteistyössä. Me teemme yhteistyötä ylipäätään yli rajojen ja eurooppalainen tarjontaketju on äärimmäisen tärkeä meille. Kaupan määrä on erittäin suurta. Brexit merkitsee uusien rajojen syntymistä Britannian ja EU 27 jäsenvaltion välille uusia tarkastuksia, uusia vaatimuksia, mahdollisuus siihen, että se vaikeuttaa Yhdysvaltain kuningaskunnan ja EUn yritysten asemaa niiden, jotka tekevät kauppaa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät sen, mistä tässä oikein puhutaan, sillä kaupan mittakaava on, on noin kahdeksankertainen verrattuna siihen, mistä juuri on sovittu EUn ja Kanadan välillä. 185 000 yritystä joutuu tekemään muutoksia tulli- ja rajatarkastuksiinsa ensimmäistä kertaa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja 80 prosenttia niistä ajoneuvoista, jotka kulkevat Englannin kanalin väliä, Ranskan ja Englannin välillä siis, ovat itse asiassa näitä EU 27 jäsenvaltion rekisteröityneitä autoja. Eli tämä ei ole pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan asia, ja kaikkien sidosryhmien täytyy olla asiasta kiinnostuneita pääasiani tänään on se, että meillä on kolme tekijää, jotka vaikuttavat tulevan kaupan tehokkuuteen Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. Kyllä, rajat syntyvät Brexitin jälkeen ja kyllä, ne vaikuttavat niihin vaatimuksiin, joita rahdille asetetaan. Mutta kuten jo kuulimme, niin on olemassa myös suuria riskejä niille kiintiöille, joita myönnetään ajoneuvoille, luville, joita myönnetään rajojen ylittämiseen ja lisäksi meillä on myös äh, kuljettajien ammattipätevyyteen liittyviä kysymyksiä. Nämä ovat ne kolme potentiaalista riskialuetta, joita nähdään. Ja pyrimme tätä selventämään ei pelkästään nyt kuningaskunnan hallitukselta, vaan myös EU-hallituksilta. Ja kuten juuri kuulitte, niin erityisesti kesku, keskitymme kauppaketjuihin Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Eli uudet tarkistukset rajalla vaativat sitä, että prosessointiajat ovat pidempiä. Vaarana on se, että saattaa syntyä jonoja ja viivästyksiä. Ja tietysti pyrimme niitä välttämään mahdollisimman pitkään. Mitään tilaa ei siis löydy sille, että äh, saataisiin tällaista järjestettyä, mikä aiheuttaa sitten hirvittävät ruuhkautumat satama-alueelle ja erityisen pitkät jonot. Doverin satama on arvioinut äskettäin, että jokaista kahden minuutin viivästystä kohtaan, kun ajoneuvo kulkee clearing-järjestelmän kautta, jokaisen kahden minuutin lisäviivästys aiheuttaa 27 kilometrin lisäruuhkan. Tämän kaltaisia vaikutuksia voidaan kuvitella Kaleihin ja muilla Irlannin ja Mantaren satamissa. Tämä on siis todella haaste yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, Euroopalle myös, mutta varsinkin Ranska, Belgian, Alankomaiden, Espanjan ja Irlannin hallituksille. Uudet tullijärjestelmät vaaditaan, uusia asiakirjavaatimuksia tehdään nyt jo kuulemme tarinoita siitä, että palkata uutta henkilökuntaa. Nämä henkilökunta vain tarvitsee itselleen tilat, jossa se voi toimia. Se tarvitsee tietoa niistä prosesseista, joita sillä täytyy olla. Kolme miljoonaa, eh, anteeksi, 300 miljoonaa uutta tuli kaavaketta täytetään tulevaisuudessa. Eli tämä on valtava määrä haasteita, joita meillä on edessämme. Toinen kohtani koskee sitä, että meidän täytyy taata jatkuvuus Äh, ajoneuvojen kauttakululle. Ja koska Yhdistyneen kuningaskunta on ilmaissut, että se lähtee sekä yhtenäismarkkina-alueelta että tullionista, niin ilmeisesti myös yhteisölliset silloin enää eivät ole voimassa. Eli rekkojen vapaa liikkuvuus loppuu. Ja toisin kuin kaupajärjestelyt, jossa tariffi ja muissa kysymyksissä VTO kanssa on olemassa takaportti, niin mitään sellaista ei ole, joka koskisi näitä rekkoja, jotka ylittävät rajat. Vanhat järjestelmät, ECMT, joka on ollut voimassa vuodesta 1993, ei kerta kaikkiaan kykene toimimaan, koska kiintiöluvut vastaisivat vain 5 prosenttia tämänhetkisestä kaupankäyntimäärästä. Kaupankäyntimäärä Dovrin ja Kaleen välillä kertovat siitä, miten menestyksellinen yhtenäismarkkina-alue on ollut ja miten hyvin on hyödynnetty sitä tehokkuutta, jota yhtenäismarkkina-alue on tarjonnut. Ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy nyt sitten vastata niihin muutoksiin, joita tulee syntymään. Ja on tärkeää, että se tunnustetaan riskinä molemmille osapuolille. Tämä ei siis ole pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan ongelma. Samankaltaiset tilanteet ovat voimassa myös tuolla rautiopuolella. Sitähän käsitellään myös tässä toisessa osiossa. On tietysti tärkeää, että täytyy ymmärtää, että me tarvitsemme erityisjärjestelyt rahdiliikkumiselle ja kuljettajien pätevyyksien tunnustamiselle. Lopuksi haluan vain tehdä yhteenvedon siitä, mitkä ovat nämä pääasialliset tärkeät kohtamme. Meidän täytyy ymmärtää, että tulee tulli, kaavakkeet, jotka täytyy täyttää. Yhdenmukaisuustarkistukset tehdään, ja tämä ei kohdistu pelkästään yhdistyneen kyseen kuningaskuntaan, vaan kaikkien 27 EUn jäsenvaltion. Ja olettaisin, että täytäntöönpano aikaa vaaditaan sekä siihen, että hallituksen virastot voivat hyvä sottamaan ja, ja sopeutua siihen, kuten myöskin teollisuus. Meidän täytyy pyrkiä yksinkertaistamaan ja automatisoimaan näitä prosesseja, mutta se sitten vasta tulevaisuudessa tässä välissä täytyy varmistautua siitä, että ajoneuvot voivat ylittää rajat ja että vastavuoroinen kuljettajien pätevyys on olemassa. Yhdistyneen kuningaskunnan näkemyksen mukaan tämä on aivan yhtä tärkeä asia EUlle kuin mitä se on Britanniallekin. Niin. Merci beaucoup pour votre Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta, joka näiden lukujen kautta on suorastaan pyörryttävä. Jatkamme kuitenkin eteenpäin. Seuraavaksi meillä on viranamme Daniel Kön. Olkaa hyvä. La présidente, merci beaucoup pour la... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olen Daniel Kön ja työskentelen IRUssa, kansainvälisessä maantieliikennejärjestössä, kuten näette kartasta tuossa diassa. Maat, jotka ovat tumman sinisellä markittuja, ovat aktiivisia IRU-jäseniä alun perin me olimme sellainen kansainvälinen järjestö, joka oli hyvin länsi, eurooppalainen. Tämä näkyy kuvassa. Mobility in Europe. Tässä meillä on Eurostatin tilastoja, jotka korostavat sitä, kuinka tärkeä sektorimme on, ei vain maantieliikenteen, vaan kuljetuksen osalta myöskin. Puhumme 11 miljoonasta työpaikasta, kuten näistä luvuista voitte nähdä. Meillä on mahdollisesti kuljetus- ja matkustajaliikenteessä vuoteen 2050 mennessä mahdollisuus kasvattaa kuljetusta 60 prosenttia ja yli 40 prosenttia matkustajaliikennettä. Tämä on siis kasvavaa li- liiketoimintaa. Siksi on hyvin tärkeää, että Brexit-sopimus olisi hyvä kuljetus- ja maantieliikenteen osalta, sillä tämä on sellainen sektori, joka Euroopassa todellakin on tärkeä. IRUn prioriteetit Euroopan unionissa ovat tämän kaltaiset, niitä on kolme. Euroopan unionin liikkuvuuspaketti on hyvin tärkeä, vähähiilistäminen ja Brexit ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja tässä esitettynä, mitä IRU toivoo Brexitiltä ja mitä se ei toivo Brexitin tuloksina. Tämä on meidän kantamme esittelevästä tekstistä, joka julkaistiin tänään. Me olemme keskittyneet markkinoille pääsyyn ja tullikysymyksiin. Meillä on muitakin kysymyksiä, joita haluaisimme neuvottelijoiden käsittelevän, kuten esimerkiksi sosiaalisten ehtojen linjaaminen Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä tulevaisuudessa. Ja tässä muutamia avainkysymyksiä Brexitistä. IRUssa meillä on Task Force-ryhmä, joka keskittyy Brexit-kantojemme määrittelyyn. No deal ei, sopimusta vaihtoehto ei ole vaihtoehto meille. Me haluaisimme, että status quo nykytilanne säilyy. Aina välillä ihmiset kääntyvät puoleemme ja tiedustelevat meiltä, mitkä ovat ne linjat, joita me emme suostu ylittämään, mitä emme halua. Ja meille hyvin tärkeää on markkinoille pääsy ja esimerkiksi kiintiöjärjestelmä mahdollisesti saattaisi aiheuttaa suuria häiriöitä liikennevirtaan. Sitä me emme halua. Ja me myöskin Euroopan unionin ja ähm, Britannian välistä markkinoille pääsyä pidämme hyvin tärkeänä. Mehän emme tiedä, mikä tulevaisuus ei on tällä hetkellä. On tietynlainen prosessi olemassa nykyisin, kun tulee hyväksyä Euroopan unionin säännöstö, Euroopan unionin aki, mutta nyt on ensimmäinen kerta, kun jokin jäsenmaa on päättänyt erota Euroopan unionista, ja me olemme nyt tilanteessa, jolla emme todellakaan ole selvillä vesillä – me toivoisimme, että ratkaisut olisivat joustavia. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia markkinoilla nykyisin, mitä tulee tullijärjestelyihin. Me tarkastelemme näitä mahdollisuuksia. Tässä on Turkin tapaus. Se on ensimmäinen vaihtoehto, jota tarkastelimme. Turkki on osittainen jäsen tulliliitossa Euroopan unionin kanssa. Turkki ja yhdistynyt kuningaskunta ovat G20-talouksia. Niillä molemmilla maareja Euroopan unionin kanssa on siis mahdollista verrata näitä kahta, mutta kuitenkin me emme halua niin sanottua kovaa rajaa. Ähm, Britannian ja Euroopan unionin välille. Olemme liian integroituneita, meillä on liikaa taloudellisia intressejä. Sama koskee Norjaa, vaikka tässä tullimenettelyt ovat hyvin virtaviivaistettuja Norjan kohdalla. Yksi suomalainen ja norjalainen tai ruotsalainen kollega tarkastaa vain rekat rajalla, mutta silti kyseessä on tullimenettely. Tämä myöskin koskettaa koko tulevaisuutta, ähm, kun mukana on tuomioistuimen päätös ja ihmisten tilanne. Sitten kolmas ähm, esimerkki on Sveitsin tapaus. 1979 ähm, ensimmäiset sopimukset tehtiin, niitä on nyt äh, yli 100 ähm, Euroopan unionin jäsenmaiden ja Sveitsin välillä. Tämä on jotenkin hyvin monimutkaista neuvotella, myöskin monimutkaista toimeenpanna. Eräät sanovat, äh, että tämä olisi hyvin joustava ratkaisu sitten täysi avioero, neljäs skenaario. Tämä olisi kaikkein tuhoisin, jos se toteutuisi. Vuoden 2019 maaliskuun jälkeen tämä jättäisi Britannian melkoisen itsenäiseksi maaksi, joka yhä toimii kansainvälisten organisaatioiden sääntöjen alla, kuten esimerkiksi VTO. Mutta me emme halua tällaista tilannetta. Meidän täytyy muistaa se, että Euroopan unionille yhdistynyt kuningaskunta toiseksi tärkein kauppakumppani ja olisi aivan liian suuri häiriö meidän sektorillemme, jos näin tapahtuisi. Markkinoille pääsy, joten san, kuten sanoin jo, emme halua kiintiöitä, me haluamme, että markkinoille pääsy tapahtuu laadullisin kriteerein Euroopan unionin ja Britannian välillä. Sovellusalaan liittyen me olemme joustavia. Tämä voi olla maantieliikennesopimus, Tiedämme, että Britannian ja Euroopan unionin suhteet ovat hyvin monimutkaisia. Se huomioon ottaen meillä voi olla kattava sopimus, jolla on laajempi sovellusala. Ja yksi mahdollisuus markkinoille pääsystä olisi se, ettei eh, etukäteislupia vaadittaisi ennen kuin hyppää rekkaan kuljettamaan tuotteita. Tässä on sitten ähm, no deal, ei sopimusta mahdollisuus markkinoille pääsyn osalta. Tässä meillä tulisi olla Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa 27 erillistä sopimusta Euroopan unionin jäsenmaiden ja yhdistyneen kuningaskunnan, ja tämä sirpaloittaisi tarpeettomalla tavalla markkinoita. Ja sitten yhteenvetona tärkein viestimme. Nämä ovat näitä on viisi. Ensinnäkin me haluaisimme häiriöttömän maantieliikenteen äh, Euroopan Brexitin jälkeen Euroopan unionin ja Britannian välillä. Me tarvitsemme riittävän siirtymäkauden, eh, jonka aikana nykytilanne turvataan. Markkinoille pääsy jälleen kerran ei mitään kiintiöitä, vaan laadulliset kriteerit, koska tämä ala on hyvin pk-yritysvetoista. Me emme halua lisää byrokratiaa Brexitin seuraamuksena. Ja on meille myöskin hyvin tärkeää, että puitteisto on ennakoitavissa ja että oikeusvarmuutta on päätän puheenvuoroni tähän. Paljon kiitoksia huomiostanne. Merci beaucoup pour... Paljon kiitoksia näistä kolmesta puheenvuorosta ennen kuin ähm, aloitamme keskustelun. Haluaisin vain tervehtiä kollegamme edustaja Klunin vieraita, jotka ovat paikalla. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaamme. En nyt tiedä missä päin olette salissa, uskoakseni siellä takana. Joka tapauksessa tervetuloa teille valiokuntaamme. Näiden puheenvuorojen jälkeen, hyvät kollegat, aloittaisin keskustelun. että te kyllä tässä hiukan ne meitä painostitte. Se, mitä sanoitte, on hyvin selkeää, mutta mainitsitte myöskin tämän kiireellisyyden. Itse asiassa viittaus liikkuvuuspakettiin, jonka parissa teemme töitä, kuului tähän. Ja sen lisäksi te myöskin sanoitte, että meidän tulisi tarkastella tämän hyvin raskaan hallinnollisen osion seuraamuksia, suoria sellaisia. Rahti kuljetukseen ja te myöskin totesitte, että siirtymäaika olisi tarpeen. Sanonpa vain, tällä hetkellä neuvotteluissa me pyrimme selvittämään, mitkä ovat seuraamukset ja pyrimme ottamaan huomioon sen, mitä te sanoitte. Ja haluaisin, ja tämä on nyt Murphylle. Pyrimme siihen, että liikkuvuuspaketti ottaisi Brexitin seuraamukset huomioon. Tämä on se, minkä puolesta vetäsitte, ja täällä valiokunnassa me pyrimme näin toimimaan tietenkin. Tässä on paljon pelissä. Aloitamme nyt kuitenkin keskustelun. Edustaja Markus Pieper, huomenta. Edustaja Pieper, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tästä oikein ystävällisestä johdannosta. Niin, todellakin teillä on te kuvailitte giganttisia ongelmia, mutta haluaisin muistuttaa, että me emme tätä ollenkaan täällä kaavailleet, että tähän jouduttaisiin. Ja jos nyt tässä, kun ajatellaan, että komission hallintokapasiteetti 20 prosenttia käsittelee tätä Brexit-kysymystä, niin voitte varmasti kuvitella, että kyseessä on aihe, joka meitä ärsyttää kovasti Äh, eli tässä nyt äh, emme, emme käsittele tulevaisuutta vain tätä asiaa, ja voitte varmasti kuvitella, että kaikki eivät ole sitä kovinkaan innoissaan. Rouva May äh, vaati eilen tai tänään, että meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti saada kauppasopimus aikaiseksi Iso-Britannian kanssa. Ja samaan suuntaanhan nämäkin alustukset menivät. Haluaisin tässä ottaa pari asiaa esille. Ensinnäkin taikasana digitaalinen raja. Kun ajatellaan skannaamista ja blockchain-teknologiaa ja ja en tiedä minkä kanssa, niin eikö voisi loppujen lopuksi olla niin, että EUn ja Iso-Britannian välinen raja olisi ikään kuin edelläkävijä? Eikö tämä ole se teknologinen mahdollisuus? jota voitaisiin tarkastella myöskin myönteiseltä kannalta ja se voisi toimia mittapuuna sitten muille vastaaville. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys, kun ajatellaan liikennelainsäädäntöä, niin sehän on melko pitkälle euro, eurooppalaisesti säädeltyä. No ei siihen, kaikki eivät ole tyytyväisiä, monia asioita pidetään taakkana. Onko kenties teillä tällaista rusinat pullassa pullasta ottamista, eli että kun lähdetään EUsta, niin sitten meidän ei tarvitse enää tätä tehdä, esimerkiksi nämä lepoajat sun muut, niin oletteko valmiit pitämään sitä myönteisenä, kun nyt sitten lähdette tästä monimutkaisesta lainsäädäntönä, vai hyväksyttekö eurooppalaisen lainsäädäntön sellaisena kuin se on, koska se olisi hyvin vahva viesti myöskin ajatellen tulevaa kauppasopimusta, se helpottaisi meidän työtämme, ja se olisi myöskin hyvä argumentti, jotta mahdollisimman nopeasti päästäisiin valmistelevaan ratkaisuun, jos teidän toimialaltanne tulisi viesti, että me, tämä meitä kovastikin aiheuttaa ongelmia meille, mutta me sosiaalisesta vastuusta myöskin hyväksymme sen, että jotta voimme sisämarkkinoilla olla mukana. Eli tämä digitaalinen raja oli ensimmäinen ja sitten tämä rusinat pullasta poimiminen, poimiminen niin oli toinen kysymykseni. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Ismail olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Paljon kiitoksia minunkin puoleltani. Rova Murphy, viimeinen virkkeenne. Varmasti siinä tämä koko dilemma, dilemma tulee selville, eli haluatte, että Irlannista ei tule tällainen unohdettu maa. Voin sanoa teille eh, ryhmäni puolesta, että me pyrimme totta kai tämän estämään, koska tiedämme, että olette Euroopan myönteinen maa. Mutta on ihan totta, mitä kollega Piper totesi että tämä nyt ei ole riipu ainoastaan meidän puoleltamme. No, jos nyt ajatellaan meidän valiokuntaa, niin eivät ratkaisut ehkä ole niin hirvittävän vaikeita, mutta me nyt emme ole tässä päättävässä asemassa, vaan nuo neuvotteluthan tapahtuvat muualla. Me voimme vain pyrkiä vaikuttamaan siihen, että miten tätä kaikkea voitaisiin yksinkertaistaa, eli mitä teollisuus toivoo kummallakin puolella, mutta kuitenkin Tilanne on se, että ei voi olla niin, tästäkin on puhuttu, että täältä koko Brexit-kompleksista valitaan joitakin asioita, joita, joista pyritään neuvottelemaan yksi, yksittäis, yksittäisesti. Ja tämä nyt on sitä cherry picking, tätä rusinat pullasta poimimista, josta puhuttiin. Ja me EU-puolelta emme voi tällaista haluta. Meidän täytyy aina muistaa, että ne päätökset, mitä nyt teimme tässä seuraavan kuukausien vuosien aikana, niillä voi olla tartuntaefektiä myöskin muihin EU-maihin. Ja minun täytyy tunnustaa, että nämä luvut ovat kyllä vaikuttavia totta kai, me emme halua mitään lisäbyrokratiaa, emmekä tietenkään halua mitään lisätullimenettelyä, jos jokainen kahden minuutin viivästyminen johtaa 27 kilometrin ruuhkiin, kun meillä nyt muutenkin on liian vähän tilaa, niin tämä on kyllä ongelmallista. Mutta täytyy kuitenkin todeta, että yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen täytyy lähteä liikkeelle. Heidän täytyy sanoa, mitä he ovat valmiita tekemään. En usko, että me voimme täältä valita joitakin osa-alueita ja neuvotella niistä erikseen. Täytyy puhua kokonaisuudesta. Ja sitten tämä vaatimus tällaisesta siirtymäkaudesta. No kyllähän näin varmasti tulee olemaan, mutta se ei kuitenkaan auta mitään, jos ei ole löydetty ratkaisua kokonaisuudelle. Tämä on varmastikin vaikeaa. Tämä kuuleminen on siinä mielessä meille tärkeä ja mielenkiintoinen, että me tiedämme, mitä te ette halua, eli kiintiöt ja nämä tullimenettelyjen lisääntyminen ja byrokratian kasvaminen. Ja että haluatte luotettavuutta ja oikeusvarmuutta, se on selvää. Totta kai me pyrimme tätä työstämään, mutta siis tämä kokonainen iso ongelma ei ole ainoastaan liikennevaliokunnan käsissä, eikä se tietenkään helpota meidän kenenkään elämää. Merci beaucoup, monsieur Ertug. Madame... Paljon kiitoksia, edustaja Foster. Thank you very much. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia panelisteille tarjotusta tiedosta. Ottaisin esille sen, mitä on sanottu ja ehdottomasti edustaja Murphyn kommentit, ei pelkästään liikkuvuuspaketista, hän on aivan oikeassa ottaessa nämä kysymykset esille, sillä se on hyvin kattava ja koska puheenjohtaja totesikin, hän ehdottomasti ottaa sen huomioon, koska se on valtavan tärkeä. Minäkin olen huomioinut muita alueita, joista haasteemme ovat suuret, varsinkin jos tullaan saarelta. Ja tämähän kuuluu työllisyysvaliokunnan toimivaltaan, kun katsotaan kuljettajien työaikoja. Ja tästäkin varmaan tulee lisähaastetta sitten, kun jatkatte eteenpäin. Sillä kun äh, näitä tavaroita kuljetetaan meriteitse, niin nämä on veri kuin silloin, kun ollaan maantieliikenteessä. Hukamin kommentit. Minusta olette antaneet meille hyvää tietoa kustannuksista ja kaikesta. Ja käsittelitte myös kuljettajien pätevyyttä. Otitte esille sen, missä kohdin ollaan menossa näissä sopimuksissa. En näe, että tilanne juurikaan tästä muuttuu, eikä varmaankaan Britannian hallitukselta ole mitään osoitusta siitä, että jotenkin vähennettäisiin sosiaalisia sääntöjä. Kaikki varmasti on jo lainsäädännössä, enkä usko, että sitä muutetaan. Ja esimerkiksi ammattipätevyys on toinen alue, jossa asia voidaan hoitaa vastavuoroisesti. Jolle joku nyt nimenomaisesti tätä pyydä, niin minusta se voidaan jättää sellaiseksi. Minusta meillä on erinomaiset standardit yhdistyneessä kuningaskuntana. Poliitikkona en ainakaan haluaisi nähdä, että ne revitään hajalle, eikä mm, minusta no, hallituksen tasolta tällaista ole kuulunutkaan. Tietysti te lobba keskustelette kaikkien eri osastojen kanssa, ministeriöiden kanssa. Ja se missä ehdottomasti tukisin kolmatta puhujaamme, Kernia, on, että meidän täytyy pyrkiä etsimään nyt ratkaisuja. Mehän tiedämme, mitä haasteita meillä on. Ja tässä katsotaan, mitä kustannuksia se aiheuttaa työpaikoille ja kaupankäynnille. Minä en ainakaan ole minkään kovan rajan kannalla, enkä tariffien käytännön vastaanottoja silloin, kun niitä ei tarvita. Ja se ei ole myöskään yhdistyneen kuningaskunnan kanta. Kysymys on poliittisesta tahdosta siis siitä, että se kaikki tämä yhdistetään. Ei niin, että yksi maa haluaa jonkun erityiskohtelun, vaan että varmistaudutaan, että tämän prosessin lopuksi molemmat osapuolet 27 jäsenvaltiota ja yhdistynyt kuningaskunta saavat reilun lopputuloksen ja voimme mahdollisimman jouhevasti jatkaa tätä omaa kaupankäyntiä. Minä uskon, että tähän voidaan päästä. Ja teollisuus elinkeinoelämä ja kauppayhdistykset varmasti saavat näitä tuloksia aikaiseksi. Jatkakaa siis lobbausta, kyllä teitä kuunnellaan. Se on ainakin minun saamani tieto. Teen läheistä yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa Euroopan unionissakin. Eli tämä on ollut erittäin oikea-aikainen keskustelu nyt ja olen kovin ilahtunut Irlannin näkökulmasta katsottuna, että olette täällä. Sillä tässä kyllä todellakin keskitytään siihen, että 27 jäsenvaltion muut kollegat voivat keskittyä siihen, miten tärkeää on, että tämä työpaikkojen, kaupan, hyödykkeiden vapaa liikkuvuus jatkuu. Ja uskon, että voimme saada aikaiseksi myönteisen lopputuloksen. Kiitoksia näistä kommenteistanne. Merci beaucoup, Madame Monsieur Teniska, la parole est à vous. Paljon kiitoksia edustaja Teniska. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Mielestäni nämä olivat hyvin valaisevia puheenvuoroja. Ja voisin aloittaa toteamalla samaan, mitä tässä todettiinkin. Kyllä, tälle valiokunnalle ainakin on melkoisen selvää, minkälaisia seuraamuksia Brexitillä tulee olemaan. Uskoakseni kuitenkin mieluummin te haluatte tänne brittiministerejä kuin äh, Euroopan unionin vastaavia henkilöitä. Toisekseen Irlanti todellakin täyden tunnustuksemme ja tukemme ansaitsee, mutta haluaisin nyt aloittaa tästä liikkuvuuspaketista. En ole aivan varma, jaanko kantanne siinä, että voimme ikään kuin viivytellä tätä. Suoraan sanottuna niin paljon on nyt pelissä ja asiat ovat niin ristiriitaisia. Paketissa on niin paljon yksittäisten eh, jäsenmaiden osioita, että en kyllä näe tämän toteutuvan. Olisi mahdollisuus mahdollisimman nopeasti pyrkiä kuitenkin saattamaan nämä asiat eh, osaksi liikkuvuuspakettia niin, että meillä olisi eurooppalainen eh, pohja asialle, mutta kysymys on tämä, mitkä ovat ne paketin elementit, jotka vaikuttavat teihin kaikkein eniten ne, joita meidän tulisi tarkastella ja pohtia siitä, kuinka niistä huolehditaan, onko joitakin tarkistuksia mahdollisesti muutoksia liittyen siirtymäaikoihin tai muihin toimiin. Olisi hyvä kuulla teiltä kaksi tai kolme prioriteettia, jotka ovat teille kaikkein tärkeimmät. Ja mitä sitten tulee järjestelyihin ja siirtymäaikaan on aivan selvää mielestäni, että siirtymävaihe täytyy järjestää. Tapahtuipa mitä tahansa tästä hetkestä Brexitiin mennessä ilman siirtymäaikaa tämä ei ole mahdollista. Ja sanoisinpä jopa, että jos puhumme kolmen vuoden siirtymäajasta, epäilisin, olisiko tämäkään edes hallinnoitavissa. Nämä neuvottelut pitäisi aloittaa melkoisen pian ja ne tulevat olemaan yhtä vaativat. Kuten tässä todettiinkin, loppaus ja seuraamukset, vaikutukset tällä tulevat olemaan erittäin merkittäviä. En ole varma ymmärtävätkö kaikki eh, sen aikataulun tässä prosessissa, jonka pitäisi johtaa plus-miinus hyvään tulokseen tai tilanteeseen, jossa vaikutuksia rajattaisi. Uh, in term, uh, the result of the lobbying, what is the feedback? Ja sitten päästä tähän loppaukseen liittyen, minkälaista palautetta te oikein saatte? Ymmärrän, että poliittisesti on vaikea sanoa, että palaute markkinoilla tällaista, mutta mitä te saatte Tulliliittoon liittyen kuulla lobbareilta. On mielestäni vaikea nyt ajatella, että tämä on vain poliittinen kysymys, kun kaikki argumentit ovat tällä kannalla. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Uskoakseni me ymmärrämme, että tässä on poliittisia ja taloudellisia seikkoja kyseessä. Poliittinen on tämä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja monesta syystä. Ähm, en nyt halua pitkän perjantain sopimukseen mennä tai turvallisuuskysymyksiin, mutta aivan selvästi jonkinlainen raja tarvitaan. Teidän näkökulmastanne Edustaja Murphy, olisiko hyvä, että meillä olisi Britannian ja Irlannin välinen raja vai Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja? Nyt minä puhun vain kaupasta, siis Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Luonnollisesti mantereilla on sitten eri asiat. Paljon kiitoksia. Edustaja Teniska ja haluaisin nyt korjata tässä vain eh, yhden asian, tai ehkäpä ymmärtä, ymmärsin väärin liikkeen liikennepakettiin liittyen aikataulua ei voi muuttaa. Siitä ei ole, se ei tule kuuloonkaan. Se on käynnistetty ja me tulemme kunnioittamaan aikataulua. Nyt tässä liikkuvuuspaketissa ja sen aikataulun puitteissa, kuten tässä nyt sanottiin, pohdinta siitä, minkälaisia seuraamuksia Brexitillä tulee olemaan, se on tietenkin, kuten totesitte, tärkeää, mutta aikataulu ei muutu. Edustaja Taylor. Pyrimme puhumaan nyt hiukan lyhyemmin. Tämä oli vasta ensimmäinen keskustelukierros ja vastaukset se vielä ehtiä saada. Edustaja Taylor. Thank you to the... Interesting. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset paneelille näistä hyvin mielenkiintoisista pointeista. Tämä on hyödyllistä meille tietää, Mitkä ovat teille nyt ne tärkeimmät päivän polttavat prioriteetit? Haluaisin kysyä teiltä jokaiselta, mitä tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia olette tehneet, koska kun, kun nyt ajatellaan sitä, että kun Britannia lähtee tulliunionista, mikä tulee tapahtumaan huhtikuussa 2019, millaisia suunnitelmia teillä on tätä silmällä pitäen, koska tiedän, mitä haluatte, mutta millaisia suunnitelmia koette tarvitsevanne, varsinkin kun ajatellaan tätä Irlannin rajaa ja siihen liittyviä kysymyksiä. Koska näen tässä kaiken näköisiä ongelmia, e, eikä, eivätkä tarpeeksi monet kummallakaan kanalin puolella tiedä, että millaisia haasteita ja vaikutuksia tällä tuloksella tulee olemaan. Kiitos. La parole est à vous. Kiitoksia edustaja Lundgren, olkaa hyvä. Tack så mycket och... Kiitoksia ja tervetuloa. Hyvät vieraat, mukava nähdä rekankuljettaja, kollega, edustaja Murphy siellä. Aloin suurin piirtein samoin, aloitin saman aikaan 19-vuotiaana ja 30 vuotta olin tuossa, noissa töissä ennen kuin sitten menin politiikkaan. Ja ensimmäisenä rekkakuskina koskaan pääsin Euroopan parlamenttiin vuonna 2014. Ja näin olen nähnyt näitä ongelmia, koska kymmenen vuotta olin myös ulkomaissa liikenteessä. Hyvin paljon puhutaan näistä hypoteettisista ongelmista. Ei tiedetä, miltä tämä nyt sitten loppujen lopuksi näyttää. Suurbritannia ei ole riittävästi Brexit-neuvotteluissa kehittynyt esitellyt omia ajatuksiaan. Sen täytyisi siis selkeämmin ilmaista, mitä se haluaa. EU-parlamentti puolestaan sitten taas minun mielestäni aivan yhtä paljon on toimintakyvytön. Iso-Britannia on halunnut kuitenkin poistua unionista ja tässä suhteessa me kaikki tarvitsemme sitä, että keräämme voimat yhteen ja saamme aikaiseksi sellaisen näkemyksen siitä, millä tavalla asiat pitää saada toimimaan. Ja meidän täytyy saada asiat sovittua muun muassa kuljetusalalla. Aiemmin, silloin kun aloitin oman urani, meillä on ollut tuulirajoja monia maiden kanssa. Ja kysymys ei ole siitäkään, miten tehokas tulli on. Jotkut maat olivat aivan hirvittäviä. Saattoi mennä puolitoista vuorokautta siihen, että sai tullipaperit. Ja sitten toiset olivat erittäin tehokkaita. Puolessa tunnissa oltiin valmiita ja sai jatkaa matkaa. Eli kysymys on kyllä enemmänkin tässä yhteistyöhalukkuudesta, jos Iso-Britannia ja Eurooppa voivat päästä sopimukseen. Toivon, että hyvät voimat kuitenkin voittavat ja että talonpokaisjärki voittaa niin, että saamme aikaiseksi toimivan ratkaisun kuljetusalalle. Nämä molemmat ovat olleet erittäin suuria tekijöitä kansainvälisessä liikenteessä. En tiedä nämä vanhat ratkaisut, kiinni sinetöidyt lastit ja, ja niin poispäin, on, ovatko se sitten tulevaisuuden kuva. Mutta nyt tietysti on vähän epämääräistä se, että emme tiedä mitä tulee tapahtumaan, kaikki spekuloivat. Mutta toivon kyllä todella, että voimme löytää hyvän ratkaisun. Lundgren, alors... Kiitoksia edustaja Lundgren. Onko meillä B-suunnitelmaa? Tämä on hyvin laaja kysymys todellinen kysymys on nimenomaisesti se, oletteko te ennakoineet mm, tätä. Puheenvuorossanne annoitte erittäin huolestuttavia lukuja markkinoille pääsystä, mutta myöskin tulliin liittyen. Ja nyt Peter Lundgrenin kysymykseen haluaisin palata. Hän tiedustele, oletteko te edes keskenänne suunnitelleet jonkinlaista tiekarttaa? Mitä me nyt oikein teemme? Mitä tulemme tekemään? Ja Markus Pieper puhui nimenomaan tällaisesta digitaalisesta rajasta, kuinka se luodaan. Edustaja Etug muistutti myöskin siitä, että Irlannin tasavallan edut saattavat kärsiä ja tässä me puhumme myöskin liikennepaketista, mutta mehän emme ole asiasta päättämässä. Onko teillä ollut tapaamisia tai keskustelua brittihallituksen kanssa siitä, minkälaisia ennakointeja on tehty? Ja sitten tämä melkoisen tärkeä kysymys, nimittäin teidän kuljettajienne tilanne konkreettisesti. Mitä sosiaalisesta näkökulmasta ajatellen seuraa, jos erityisesti oikeudellisesta puitteistosta lähdette, Euroopan unionin puitteistosta? Teillä on nyt kaksi minuuttia jokaisella aikaa vasta kysymyksiin todellakin voimme näin käydä vuoropuheluihin. Rouva Murphy, hyvä. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja kysymyksistä. Ja kun ajatellaan tätä liikkuvuuspaketin aikataulua, niin ymmärrän kyllä. Mutta jos nyt katsotaan käytännön näkökulmasta, niin kukaan ei tässä esittänyt minulle kysymystä siinä suhteessa, että sitä ei voitaisi viivästyttää. Totta kai te voitte No, maailmanlaajuisesti meillä on suuri pula kuljettajista. Lainsäädäntö, jota tällä hetkellä noudatamme, on riittävä, mutta paljon puhutaan sosiaalista polkumyynnistä ja kuljettajat, mitä he voivat tehdä rekassa sitten, kun he pitävät 45 tunnin taukoja. Eli nämä ihmiset ovat vapaita tekemään mitä haluavat tehdä aikansa kanssa, mutta haluat kuitenkin nukkua sellaisessa sängyssä, jonka tuntevat. Olin tänään tai viime yönä 300 euron hotellihuoneessa. En kuitenkaan nukkunut siellä. Se oli tuntematon huone ja hotelli ja tyyny oli huono. En saanut unta. Luuletteko, että kuljettajalle on hyvä Äh, ajaa rekkaa, kun on nukkunut kaksi yötä huonossa sängyssä. Tämä on käytännön aspekti. No kuka sitten maksaa sitä hotellia, äh, jossa kuljettaja nukkuu? Kärsiikö hän palkkanäkökulmasta? Kaikki nämä ovat ehdotuksia mobiliteettipaketista, mutta mikään ei ole käytännön ratkaisu, eikä kukaan oskaan kysy äh, kuljettajalta tai liikenteen harjoittajalta, mikä käytännön ratkaisu on. eivät halua tehdä tätä. Tämänhetkinen ajopiirturiasetus on erittäin epäedullinen Irlannin kaltaisille saarivaltioille, koska me, meillä kestää yhden päivän pidempään päästä Manner-Eurooppaan Brexitin takia. Tämä on Irlannille ja minulle liikenteen harjoittajana huono asia. Tuotteen arvo laskee. Jos tämä tapahtuu, ei, ei myynti kasvaa vaan sitten palaamme takaisin lamaan. Ja jos joku kysyisi minulta, että mikä nyt on suunnitelma, niin äh, se on se, että äh, luovun tästä yrityksestäni ja ryhdyn mepiksi. Minulla ei ole mitään ajatustakaan siitä, että mitä minun pitäisi liikenteenharjoittajana tehdä. En tiedä millaisia tullimenettelyjä tässä on tulossa, koska neuvottelut edelleenkin ovat käynnissä, mutta tiedän kuitenkin, että liikkuvuuspaketti tulee vaikuttamaan vielä Brexitin. Tässä tulee liikaa muutoksia yhdellä kertaa ja Irlanti on se, johon tämä vaikuttaa kaikkein eniten. Tulen Pohjois-Irlannista ja pohjoisosasta ja siinä joudutaan neljä rajaa ylittämään ennen kuin päästään Manner-Eurooppaan. Ei voida verrata näihin muihin maihin, Norjaan, Sveitsiin. Heidän tarvitsee vain yksi raja ylittää. Meidän täytyy ylittää neljä rajaa. Ja herra Lundgren, tiedätte, että neljä rajan ylitystä on kyllä kauhistuttavaa. Ei mitenkään myöskään tulle ja valmistella tähän. Ketään ei myöskään ole rekrytoitu Irlannissa näihin tulli-ilmoituskysymyksiin. Kukaan ei ole ollut Irlannissa näinä vuosina, mutta jo 2006 kaikki esimerkiksi nämä ajopiirturiasiat hoidettiin 2006 ilman, silloin kun ei ollut rajoja. Ja nyt sitten halutaan, että toimitaan samojen lakien perusteella, vaikka rajat on. Tämä ei kosketa ranskalaisia ja saksalaisia samalla tapaa. Meidän täytyy päästä saarelta saarelle ja sitten vasta Manner-Eurooppaan. Tämä on meille hyvin epäedullista ja teidän ei pitäisi kuvitella, ettekö voisi, voi, ettekö voisi vielä lykätä tätä mobiliteettipakettia. Varmasti näin voi tehdä. Kiitos. Euh. Paljon kiitoksia. Kuulemme, kuinka intohimoisesti puolustatte kantaanne. Mehän jatkamme tätä. Ähm, Valtso, hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin usko aloittaa monista huomioista, joita tehtiin. Tämä on ehkä valiokunnan kaikkein tärkeimpiä huomioita. Tulevina viikkoina päätöksentekopaine siirtyy, painoarvo siirtyy politiikasta talouteen, kun me täällä neuvottelemme samaan aikaan, sopimuksista sovitaan, niitä solmitaan. Ne vaikuttavat vuoden 2019 toisella puoliskolla hyödykkeiden kauppaan ja monet eri organisaatiot ovat meihin yhteyksissä ja tulevat tiedustelemaan, mm, mitä hintoja tulemme harjoittamaan Brexitin jälkeen. Ja jos me emme pysty näitä tietoja saamaan, meidän on pakko arviot itse tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi päätökset tehdään kaupallisen sisällön perusteella. Yritykset haluavat jatkaa kauppaa, he haluavat yhä tarjota asiakkailleen tuotteita. Kaupan tulee jatkua ja tässä edustaja Taylor, tässä puhuttiin varmuudesta, oikeusvarmuudesta. Yritykset alkavat varmistautua tähän hard Brexit, kova Brexit tai jopa ilman sopimusta tapahtuvaan Brexitiin, kaikkein pahempaan vaihtoehtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että liike-elämä olisi antanut periksi, mutta se tekee parhaansa, jotta Euroopan talous pyörisi ja se toimii niin, että voi yhä rekrytoida ja jatkaa toimintaa ja se pyrkii varautumaan kaikkein pahimpaan mahdolliseen eh, tilanteeseen. Tämä olisi tragedia, se olisi hirvittävää rahanhaaskausta, mutta tämä oli olisi looginen bisnespäätös ottaen huomioon epävarmuudet ja riskit, joita on olemassa. Nyt eh, tulevina viikkoina tämä tulee siis olemaan tärkeää ja minun viestini on se, että jos mahdollista, eri toimijoiden tulisi odottaa neuvoston kokousta 14.15. joulukuuta e, ja toivoa, että siellä käydään vakavaa keskustelua uuden kauppasopimuksen yksityiskohdista. Kaikki nämä asiat e, tulee ottaa siihen mukaan, josta tänään on puhuttu. Ja sitten edustaja Foster tässä. Viittaan teidän viestiinne. En usko, että me pyrimme mitään muuttamaan. Mehän vain haluamme, että nämä hyvin tärkeät pätevyyden tunnustamiskysymykset e, ja äh, ajanoivojen lupiin liittyvät seikat eivät unohdu kiireessä. Ei ole mitään järkeä, että meillä on kauppasopimus olemassa, jos ne ajoneuvot, jotka kuljettavat kauppatavaraa, eivät pysty liikkumaan tai ylittämään rajoja. Tämä on minun tärkein viestini. Täysin tuen ja tunnustan sen, että uusia rajatarkastuksia ei saa ruveta äh, harjoittamaan samalla tavalla kuin ennen vuotta 1992. Ja tämä ei koske vain tulliviranomaisia, vaan kaikkia eh, virastoja 27 maassa. Me olemme FTAssa saaneet julkaisun, joka käy läpi kaikki nämä seikat. Tässä kyseessä ei ole mikään uusi asia. Euroopan unionin 27 jäsenmaata ja yhdistynyt kuningaskunta käyvät kauppaa monien maiden kanssa ympäri maailmaa On sääntöjen mukaisesti, joten me tiedämme hyvin, minkälaiset kovat rajat ovat. Äh, ne vaikuttavat äh, kaupan volyymiin. Mutta nämä kysymykset ovat sellaisia, että ne eivät vaadi vain liike-elämältä tahtoa, vaan myöskin poliittiselta kentältä tahtoa. Paljon kiitoksia. Viimeinen puhujamme, olkaa hyvä thank you very much for all your um, interventions. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista ja kommenteista. Haluaisin ehkä lyhyesti oikeastaan toistaa sitä kaikkea, mitä kaksi edellistä puhujaa on todennut tässä yhteenvedossaan ja keskityisin kolmeen pääkohtaan. Ensinnäkin Taylorin kysymys. Mitä järjestelyjä tarvitaan tullipuolella Brexitin jälkeen? Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys ja teollisuuden erityisen tärkeää mielestäni on se, että aina kun äh, rekka lasti on selvitetty, niin se on tärkeää, että se tapahtuu siis maan sisällä, ei rajalla. Olemme kuulleet luvut, jota James tänä aamuna täällä esitteli. Ja jos edes kuvittelisimme Brexitin jälkeisenä aikana tällaisia toimenpiteitä otettavan käyttöön, niin ja kaikki toimisi rajoilla, niin silloin meillä olisi sellaiset jonot, jotka olisivat aivan liian pitkät niin, että voitaisiin ylipäätään käydä, ylipäätään käydä kauppaa EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. No sitten digitaalinen raja. Tärkeää. Ymmärrämme, että teknologia kehittyy. Se on mielestäni hyvä asia, varsinkin kun tehdään riskiarviointia ja katsotaan, mitä kaikki voidaan tehdä, jotta itse asiassa tiedettäisiin, mitä tuolla rekansisuskeluissa on, jotta saataisiin myös ehkä turvallisempi kotimaakin. Sekin on tärkeää. Ja täysin noudatamme niitä sitoumuksia, joita meillä tässä suhteessa on. Mutta kuten totesin, teknologia kehittyy nopeasti. Ja nämä haasteet lainsäätäjälle ovat tärkeitä, sillä hyvin usein haasteet muuttuvat nopeammin kuin lainsäädäntöprosessi. Ja siitä syystä meillä pitäisi olla sellainen lainsäädäntö voimassa oikea-aikaisesti, jonka avulla voitaisiin ottaa kiinni nämä kehityskulut muualla. Ja jos teknologiapuoli on kunnossa, niin silloin tämä hoituu. Mutta tietysti loppujen lopuksi sitten osapuolen ja meidän operaattoriemme valinta tietenkään tämä tällainen pirstaloituminen EU:ssa ei ollut. Ja on äärimmäisen tärkeää, että nämä kysymykset saadaan esille. Aivan kuten James on todennut, voi olla vaikka kuinka paljon erilaisia räätälöityjä ratkaisuja tuotteilla ja hyödykkeille. Jos noita hyödykkeitä ei tuoda riittävää joissa asiakkaalle, niin silloinhan nämä räätälöidyt sopimukset ovat aivan yhtä tyhjän kanssa. Paljon kiitoksia tästä ensimmäisestä ky- vastauskierroksesta. Nyt aloitamme toisen kysymyskierroksen. Hyvät kollegat, kaikilla on nyt yksi minuutti aikaa ja toivon, että noudatatte puheaikaa. Ettei mennyt paneelilta sitä vie Euroopan parlamentin varapuhemies McGuinness. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Hienoa, että olet paikalla. Olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitoksia. Tervetuloa toivotuksista ja tästä kuulemisesta. On hyvin paljon kysymyksiä, joita haluaisin esittää. Halusin täällä osoittaa tukea tekemällenne työlle, mutta myöskin tukea kollegalleni Verona Murphylle, ja varmasti monet pitivät tätä hyvin tunteellisena alustuksena, ja se todellakin on. Ja todellakin siellä ollaan huolissaan siitä, miten markkinoille päästään. Emmekä voi antaa vastausta tähän ennen kuin näemme sitten edistymistä neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa, joten kysymykseni on ehkä hiukan ongelmallinen yrityksille. Mikä nyt yrityksille on se aikaraja, milloin tästä tulee sietämätöntä niille, kun nyt näitä päätöksiä täytyy tehdä? En ole varma, että on olemassa mitään B-suunnitelmaa, kun emme tällä hetkellä edes tiedä, mistä olemme lähdössä liikkeelle, kun ajatellaan tulevaa kumppanuutta. Mutta haluan kuitenkin, että tiedätte, kollegat, että Irlannissa todellakin ollaan huolissaan. Meidän täytyy käydä kauppaa, olemme pieni maa, me tarvitsemme markkinoille pääsyn, tarvitsemme sen nopeasti. Ja eh, tämänhetkisen järjestelmän pitäisi jäädä pysyväksi sen sijaan, että sitä muutettaisiin merkittävällä tavalla. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Meissner, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Puhunkin nyt englantia luonnollisesti pyrin myöskin puhumaan lyhyesti. Ähm, Maria sanoi, että te olette pieni maa ja tarvitsette kauppaa. Olen aivan samaa mieltä ja aikaisemmin ähm, Irlannin liikenneministeriön edustajia tapasin ja minulla olisi yksinkertainen kysymys. Ensinnäkin, onko teillä mitään käsitystä siitä, mitä li- lisäkuluja Brexitistä seuraisi? tulevaisuudessa kuljetuksen ja liikenteen alalla? Ja toinen kysymys, onko olemassa mitään ministeriön, liikenneministeriön ja muun Euroopan unionin 27 jäsenmaan välistä neuvottelua. Teitähän ei voida rangaista siitä, että Britannia haluaa erota. Te olette Euroopan unionin jäsen. Paljon kiitoksia. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Kiitoksia. On hienoa, että paneeli puhuu tällä standardien merkityksestä ja halusin kyllä painottaa sitä, että meidän täytyy nyt sitten juridisesti myöskin tehdä tästä sitovaa. Toisin kuin mitä Jackie Foster sanoi, valitettavasti en hyväksy sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on täysin sitoutunut takaamaan sen, että kaikki relevantit standardit noudatetaan. Ja hyvin monet poliitikot ovat tähän ottaneet kantaa. Esimerkkinä Duncan Smith, entinen sisäministeri totesi, että kunhan Brexit tehdään vuonna 2019, niin tarkoitus on katsoa uudelleen, minkä, miten paljon ö, vaikutuksia tällä on brittien arkielämään. Ja pelkäänpä, että se, että Euroopan unioni täytyy laillisesti vaatia siihen, että saadaan sopimus aikaiseksi. Onkopa se sitten Sveitsin mallinen, jossa on liite, jossa sanotaan, että turvallisuus ja sosiaalinen puoli täytyy ottaa mukaan, niin EU täytyy tehdä tästä prioriteettia, ja Mission Barnier on todennutkin, että näin tehdään. Ja tästä erityisestä kohdasta täytyy ottaa se huomioon. Puhutaan pätevyydestä, tunneista ja niin poispäin. Me haluamme tasaveroisen toimintakentän kaikille. Eli hyvä kuulla teidän kommentteja tähän sillä juridisesti tämä täytyy saada paperille. Onpa kysymys sitten kahdenvälinen kauppasopimus tai Norjan tapainen sopimus. Monsieur Van Dalen, sitten... Paljon kiitoksia. Edustaja Van Dalen, olkaa hyvä. Sitten. Eh, ja voorzitter, eh, laat ik helder zijn. Ik... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja äh, äh, Toivottavasti tietysti tätä nyt ei sitten vietäisi loppuun asti läpi, mutta jos viedään, niin toivottavasti sitten ei tule mitään kovaa brexittiä. Niin monet toimialat joutuvat kärsimään, kalastussektori, ilmailu, kaikki muu. No kaksi kysymystä Murphylle. Jos otetaan huomioon tämä ongelma, että kuljettajat joutuvat hankaluuksiin, niin on olemassa merkkejä ehkä siitä, että Irlannin rekkayritykset saattavat siirtää pääkonttorinsa tänne Euroopan mantereelle. Onko se mahdollista? Ja toiseksi puhutte tästä, tästä täydellisestä myrskystä, joka on tulossa. Näettekö tässä jotain valonpilkkuja? Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lukasenska, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me emme saa unohtaa, että Brexit ei aiheuta kustannuksia ainoastaan kuljetusyrityksille, vaan myöskin Ison-Britannian yrityksille. Kyse on myöskin pääsystä Euroopan markkinoille liikevaihto iso britannian ja EUn välillä on kahdeksan kertaa suurempi kuin liikevaihto Kanadan kanssa. Eli tässä puhutaan suurista summista. No, tässä on puhuttu hallinnollisista ongelmista, mutta haluaisin esittää vielä toisenlaisen kysymyksen. Millaisia kustannuksia tästä aiheutuu liikenteen harjoittajille ja kuluttajille – ja toinen kysymys on se, että nyt täällä parlamentissa työstetään tuota liikkuvuuspakettia ja Ison-Britannian edustajat toimivat hyvin aktiivisesti siinä suhteessa. Uskotteko, hyvät naiset ja herrat, että nämä uudet uudet, uudet lait, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin ja liikenteen harjoittamiseen, kuljetuksiin, pätevät myöskin Brexitin jälkeen. Ja tässä voidaanko helpottaa liikenteenharjoittajan aktiviteetteja? Minuut. Edustaja Rinkki. Kiitoksia. Minulla on minuutissa useampi huomio ja kysymys. Ensinnäkin Brexit ei ole mikään luonnonkatastrofi. Tämä on Britannian politiikan tulosta. Toisen, toinen huomio, erityisesti taloudelliset seuraamukset, mutta muutkin seuraamukset ovat hyvin äh, erilaiset Britanniassa kuin Euroopassa. Tämä hyvin selittää sen, kuinka erilaisia linjoja ja aikatauluja tässä on. Ja kolmanneksi me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa tämä politiikan ala riippuu yleisestä poliittisesta sopimuksesta. Minulla olisi yksi kysymys, että nyt minuuttia ylitä. Ovatko kolme puheenvuoron käyttäjää vierastamme löytäneet Brexitistä mitään hyvää tai mahdollisuuksia? Edustaja Van olkaa hyvä. Ehm, <clears throat> mevrouw de voorzitter, dank u. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Mikrofoni. Kuulun vähemmistön, joka edelleenkään ei usko, että Brexit edes tapahtuu. Tietysti ehkäpä minulle on vielä toivoa jäljellä Kysymykseni Hukumille on se, että onko vielä Britannian hallituksessa Brexit-vastustusta ja pitäisikö meidän pyrkiä pitkään siirtymäkauteen? Se voi tietysti poistaa jonkun verran poliittista vahinkoa, kun lähestymme tätä asiaa ihan asiallisesti. Ja Murphylle kommentti. Meidän täytyy tehdä kaikkemme ja olen McGinnisen kanssa samaa mieltä siinä, että voimme auttaa Irlantia, mutta Brexitin vuoksi se, että me lykkäisimme tätä liikkuvuuspakettia, niin se olisi kyllä kaksinkertainen rangaistus ja sitä minä en voisi hyväksyä. Monsieur Kramer pour une minute. Paljon kiitoksia edustaja Kramer, yksi minuutti. Ja, ich hab, äh... Niin, paljon kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä meillä on suhde kolmansien maiden kanssa EU-ssa, eh, e Norjan ja Sveitsin kanssa. Sitten tuette näitä sääntöjä, koska niitä ei ole tarkoitus soveltaa ainoastaan siitä syystä, että Iso-Britannia haluaa säästää rahaa. Mutta se olisi selkeä. Sitten meillä olisi sääntely niin kuin muissakin maissa. Se maksaa kyllä, mutta meillä olisi myöskin edut. Toimitteko teidän maissanne myöskin sitten sillä tavalla, että tämä toimeenpannaan, että Iso-Britannia sitten kun se on lähtenyt EUsta, että sitä kohdellaan samalla tavoin kuin näitä kolmansia maita, Norjaa ja Sveitsiä. Ja toinen kysymys liittyy kanaalitunneliin. Miten homma jatkuu siinä suhteessa? Onko teillä ajatuksia siinä suhteessa ja mitä aiotte tehdä asialle? Merci beaucoup, monsieur Kramer. Alors, euh... Kiitoksia, edustaja Kramer. Le, le nombre de, de questions. Euh. Te huomasitte, kuinka paljon kysymyksiä tässä tuli. Teidän pitäisi pyrkiä vastaamaan lyhyessä ajassa näin. Minä haluaisin palata tuohon edustaja McGinnessin kysymykseen. Sehän nimenomaan käsitteli tätä epävarmuutta tai epätietoisuutta. Mikä teille on se raja, jonka jälkeen todellakin jonkinlainen toimintasuunnitelma tarvitaan sektorille ja on syytä lähteä taisteluun? Ja tämän lisäksi kysymys, joka aikaisemmin tuli, kuinka paljon tulee Brexit maksamaan lopulta kuluttajille ja liikennealan toimijoille. Ja sitten edustaja Rikeen kysymys, mitkä ovat Brexitin hyödyt? Ja kuten edustaja Van de Kamp sanoi, kun hän ei Brexitin toteutumiseen usko, onko teilläkin sellainen tunne sektorillanne, että Brexitia vastaan ollaan tai että sitä ei toteutettakaan? lopulta. Nämä kysymykset ovat joka tapauksessa erittäin, tärkeitä, joten nyt on eh, Rauha Möyfille kaksi minuuttia aikaa niihin vasta. Olkaa hyvä. And thank you. Kiitos ja kiitoksia jälleen kerran kaikille. Erityisesti haluaisin tunnustaa Mary McGuinnessin tässä. Hän on hyvä ystävämme, mutta myöskin Deirdre Glun, joka on liikennevaliokunnassa, ja Torlock. Nämä ovat hyviä ääniä, kertovat meille asioista ja antavat meille mahdollisuuksia. Mutta haluaisin sanoa, että Brexit irlantilaisille liikenteenharjoittajille ja yrittäjille äh, on paha. Tämä 20 prosentin fluktuaatio valuutassa on tarkoittanut sitä, että Pohjois-Irlannin kuusi toimia voivat toimia Etelä-Irlannin puolella 20 prosentin vajeen kautta. Tämä aiheuttaa meille suuria ongelmia. Ja tämä tapahtuu jo nyt 20 prosenttia liikenteen harjoittajien osuudesta, jonka marginaali on noin 3-4 prosenttia, niin varmasti ymmärrätte, että rahoituslaitokset ja lainanantajat ovat hyvin huolissamme sektoristamme. No sitten tämä äh, konsultaatioon, niin kyllä tässä konsultaatio on tapahtunut. Me olemme olleet myöskin konsultaatiokomiteassa, me olemme käyneet kaikki vaihtoehdot läpi, me olemme tuottaneet Brexit-asiakirjan hyvin varhaisessa vaiheessa tätä vuotta. Siinä arvioitiin, että neljän, neljän tunnen, tunnin viive olisi 200 miljoonaa per rekka. Minä ainakin joudun luopumaan yrityksestäni, jos näin tapahtuu. Minulla ei ole mitään vaihtoehtoja. Minä kuulun PK-yrittäjiin. Minulla on neljä rekkaa. Minulla ei ole kahdelle kuljettajaa. Ne ovat etupihallani ja tässä jo veromaksajat menettävät miljoonia ja verotuksessa, mutta en voi tehdä mitään, sillä en saa kuljettajia, eikä se tarkoita sitä, että jos siirtäisin nyt sitten yrityksen johonkin toiseen maahan, että se muutta, muuttuisi, sillä jokainen maa toimii saman paineen alaisena, mutta meillä on tämä lisä äh, ongelma siitä, että punta vaikuttaa meihin. No standardit yhdessä kuningaskunnassa liittyen maantieliikenteeseen ovat korkeat. Me pidämme niistä kiinni ja me oletamme, että niitä sovelletaan tulevaisuudessa. Me olemme tottuneita niihin, eikä standardeja varmastikaan alenneta, varsinkaan kun ajatellaan liikenneturvallisuutta. Herra Van Dalen kysyi eh, tämä yritysten siirtyminen. No minä en voisi sitä tehdä, minulla olisi siihen varaa, minulla olisi varaa myöskään näihin hallinnollisiin kustannuksiin, jotka liittyvät lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Miten voisin esimerkiksi kääntää kaikki viidelle kielelle? Me ma- maksamme jo toiseksi korkeinta vähimmäispalkkaa Euroopassa ja nyt sitten pitäisi niiden neljä viiden maan kielessä pitäisi tästä vielä mainita. Mistä minä löydän kääntäjät esimerkiksi Itävallasta? No sitten voisin totta kai mennä suurlähetystöön, mutta siitä maksetaan parisataa euroa. Nämä ovat kaikki käytännön esimerkkejä siitä, mitä teen joka päivä ja se taakka ja hallinnollinen, lainsäädännöllinen taakka on melko suurta. Ja yksi kysymys, jonka joudumme esittämään itsellemme Brexitin jälkeen, on se, että miksi tämä tapahtui ja tarvitsemmeko toisen saaren, joka lähtee 27 joukosta, koska taakka tulee olemaan erittäin erittäin suuri ja me voimme siirtyä vain itään ja jos näin teemme, niin se tulee maksamaan meille entistä enemmän rahaa. Tämä on Irlannin näkökulma. Paljon kiitoksia. Rahukman, olkaa hyvä. No, Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ähm, me liikenne Nämä oikeudelliset kysymykset ovat melkoisen selviä. Vaikuttaa siltä, että lähestulkoon kaikki sektorin toimijat äh, tai äh, sektorin yhteyksissä olevat äh, haluaisivat turvallisen, kestävän, vakaan liikennealan. Meillä on ollut erilaisia, erilaista äm, säätelyä käsittelyssä, neuvottelussa täällä ja neuvostossa, mutta mehän nyt elämme niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat voimassa. On hyvin tärkeää, että vastavuoroinen tunnustaminen on oikeudellisesti jotakin, mikä turvataan myöskin Brexitin jälkeenkin. Tämä on tekninen asia, jonka halusin tuoda esiin. Tämä on jotakin, mihin täytyy tarttua ja mikä täytyy tunnustaa lopputuloksessakin. Ja kulut luonnollisesti riippuvat siitä, kuinka paha Brexit tapahtuu. Me olemme arvioineet, että noin punnan minuutti maksaa se, että ajoneuvo seisoo jonossa tekemättä mitään. Ja kun me puhumme ähm, jonoista ja niiden pidentymisestä, kuten aikaisemmin kävi ilmi, huomaatte kuinka paljon rahaa haaskaantuu tämän vuoksi. Pyrimmekö me Brexitin ähm, pysäyttämään? On hyvin tärkeää ymmärtää, että liike-elämä yleisesti ottaen ja erityisesti äh, liikennesektorin ähm, edustajat, ja tämähän todettiin aikaisemminkin, ovat sitä mieltä, että tämä oli britti äänestäjien päätös. Tämä ei ollut mitään sellaista, minkä toimijat tai liike-elämä yleisesti olisivat toivoneet, mutta me pyrimme Brexitin seuraamuksista selviämään varautumaan erityisesti liikenteessä ja jakelussa kovaan Brexittiin. Ja kuten aikaisemmin sanoin, tämä ei kosketa vain Britanniaa, tämä koskettaa Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota myöskin. Ja tämä positiivinen puoli, onko Brexitissä hyvä puoli? No kyllä on. En usko, että liikennesektori olisi päässyt teille kertomaan Euroopan parlamentissa siitä, kuinka loistavaa työtä jakelusektori tekee Euroopan pyörien pyörittämisessä. Yksi hyöty minulle on siis se, että te kaikki ja teidän kolleganne kiinnostuvat paljon enemmän tarpeesta, joka on turvallisella, kestävällä, puhtaalla äm, jakeluliikennesektorilla ja pyrkivät, pyritte tukemaan mitä tässä. Kiitoksia ja edustaja Köön. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. <clears throat> um, so with regard to the question of um, Monsieur Riquet, um, are there advantages? Niin, Riken kysymys siitä, onko Brexitissä tämä etuja meidän jäsenemme ovat aika huolissaan. Meillä on edessämme haaste, joka vielä ei ole ollut. Ja se aiheuttaa epävarmuutta, varsinkin koska neuvottelut etenevät niin hitaasti. Aika huolestuttavaa. Eli emme kyllä Brexit-prosessissa näe meidän teollisuuden alallemme mitään etuja. Lukashevska kysyi kabotaasista. Sovelletaanko sitä vielä Brexitin jälkeen? Kabotaasisäännöt sellaisena kuin me eh, EU-ssa tunnemme, eivät sovellu kabotaasiin. Eli kaikki, mistä sovittaisiin Britannian kumppaneiden kanssa, sitä alistettaisiin yksittäisille sopimuksille – ja sitten säännettäisiin erityisesti näistä luvista. Eli niin. tätä asiaa täytyy katsoa. Yritykset, muuttavatko ne? No, uskoakseni tässä suhteessa maantiekuljetusyritykset ovat erityisessä asemassa, koska jos sulla on hyvin juurruttu omaan yhteisöön, on vaikeampi muuttaa johonkin toiseen toimipaikkaan kuin silloin, jos ollaan isompi yritys. Enkä tietenkään poissulje sunkaan sitä, etteivätkö suuremmat yritykset voisi muuttaa päämajansa. Me emme vaadi toista kansanäänestystä. Me hyväksymme Brexitin sellaisena kuin se on ja pyrimme minimoimaan siitä aiheutuvat vahingot. Ja pyrimme jatkamaan tällä tiellä. Un dernier mot de Madame Ja viimeinen sana olkaa hyvä. Haluaisin vielä vain todeta, että ainoa hyöty, minkä me olemme havainneet, että tullittomuus, että tax freestä taas voidaan poistua. Tax free otetaan käyttöön. Niin. Paljon kiitoksia ja kiitoksia näiden puheenvuorojen syvällisyydestä, teidän asiantuntevuudestanne. Ja myöskin oli selvää, että te ette Brexitia toivi, toivo. Te olette kaikki samaa mieltä ja tässä oli hyvin paljon huolia ja epävarmuuksia, joita tuotiin esiin. Ja mm, hyvin konkreettisia seikkoja tuli, maksut, jotka nousivat niin ja niin paljon, hallinnolliset kulut, jotka nousevat, tarkastusten hintojen nousu, kaikki seuraamukset rekkaliikenteeseen. Älkää huoliko, tämä kiinnostaa meitäkin erittäin suuresti neuvotteluissa, mutta kuten te, mekään emme tällä hetkellä pysty mitään tekemään, sillä neuvotteluja käydään, mutta me olemme vasta ensimmäisessä neuvotteluvaiheessa ja suunnittelemassa seuraavia vaiheita. Joka tapauksessa paljon kiitoksia teille. Meidän valiokuntamme on aina auki. Ja älkää huoliko, teillä on aina mahdollisuus tulla tänne puhumaan. Paljon kiitoksia. Ja nyt pyytäisin toista paneelia paikalle. Pyytäisin, että tulette tänne eti, eteen. Yhtään viivyttelemättä siirrymme nyt eteenpäin. Eteenpäin. Ja siirrymme tässä rautatieliikennekysymyksiin. Super.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 Allez. Okay. <laughs> Allez, nous continuons. Eh, jatkamme nyt. Ähm, siirrymme keskustelemaan Brexitin vaikutuksista rautatieliikenteeseen. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi toimijoita, jotka tunnemme melkoisen hyvin. Jacques Gounon, äh, CEO Eurotunnelista. Kiitoksia että olette vieraanamme täällä liikennevaliokunnassa ja haluaisin myös Libor Lokmanin, joka on CERn edustaja. Paljon kiitoksia myöskin siitä, että olette paikalla. Ja sitten Laura Wright, että Rail Delivery Groupin edustaja erityisesti rautatiekuljetukseen liittyen. Kuten ensimmäisessä paneelissa, täällä on nyt jokaisella seitsemän minuuttia aikaa puhua siitä, kuinka näette Brexitin seuraamuksien koituvan ja mitä mieltä te olette siitä, kuinka liikenne liikennesektorilla Euroopassa Brexitin tulisi suhtautua niin, että tällä ei ole vain kielteisiä äh, seuraamuksia. Uskoakseni tässä äh, löydämme varmaan yhtäläväisyyksiä maantien liikenteeseen verrattuna. Aloitamme Laura Wrightista. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, että kutsuitte minut puhumaan tänään. Täällä olen Laura Wright, olen Rail Delivery Groupin kansainvälisen osaston johtaja. Tarkoituksena on tuoda Britannian infrastruktuurin hoitajat Network Rail ja operaattorit ja asiakkaat mukaan, jotta voitaisiin asiakkaille löytää hyvät toimivat väylät tässä puhutaan 240 000 ihmistä ja 5 miljoonaa ihmistä liikkuu jatkuvasti ja 86 miljoonaa tonnia rahtia siirretään paikasta toiseen ja tämä jakautuu maassa ja näitä tilastoja ne ovat samankaltaisia myöskin muissa EU-vaissa. Kun ajatellaan sektoria, joka tuo ja vie palveluja ja tuotteita, siirtää ihmisiä rajojen yli, ja on ainoa fyysinen linkki Manner Eurooppaan, niin Brexit, Brexitin vaikutukset eh, ovat sellainen, jossa voidaan mitata, että miten tämä suhde kehittyy tulevaisuudessa. Meillä on kolme prioriteettia Brexit-neuvottelujen osalta. Eh, vastavuoroinen markkinoille pääsi, eh, helppo rajojen ylittäminen ja sitten ihmiset, jotka ovat sektorilla töissä. Kun ajatellaan vastavuoroista markkinoille pääsyä, neljäs rautatiepaketti ja se hyvä työ, mitä täällä tehtiin, on osa menestystekijöitä. Se tuo innovaatioita ja hyötyjä kuluttajille ja rahti asiakkaille. Myöskin franchising market, markkinoiden tilanne on hyvin dokumentoitu ja meidän pitäisi ottaa huomioon se, mitä yritykset haluavat tuoda Britannian. Meidän pitäisi oppia tästä. Mutta brittiyritykset myöskin ovat kasvattaneet läsnäoloaan Manner Euroopassa. Haluamme varmistaa, että näillä yrityksillä on mahdollisuus päästä vapautuneille markkinoille niin, että voimme asiantuntemustamme viedä sinne. Ja kun tämä nyt on neuvottelijoiden käsissä korkeammalla tasolla, niin me kuitenkin tuemme kilpailuja palvelusopimusten osalta Britanniassa ja myöskin pyrimme tästä meren yli siirtymään. No sitten sujuvat rajanylitykset. Me olemme kuulleet tästä jo maantiepuolelta mutta kanalitunneli on meille merkittävä liikennelinkki Manner-Euroopan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välissä. Sujuva liikenne tämän rajan yli on kriittinen linkki, eh, jonka me näemme tällä yhtenäisellä rautatiealueella, vaikka Britannia sitten eroaisikin EUsta. Eh, tässä junien täytyy eh, vastata teknisiä standardeja, jotka molemmat osapuolet tunnustavat, ja niin kuin kuulemme esimerkiksi lupien kanssa, ne täytyy myöskin tunnustaa vastavuoroisesti, jotta voidaan toimia rajat ylittävästi Ranskaan ja Belgiaan asti ja tämän yli. Äh, myöskin infrastruktuurin hoitajat äh, äh, vaihtavat teknistä sopivuutta, niin on tärkeää, pahoittelu. Tässä pyydettiin, että puhuttaisiin eh, hi- hiukan hitaammin, niin aiheutan ongelmia tulkeille, sano puhuja. Eli operaattoiden puolelta tai infrastruktuurin hoitajien eh, tarkoituksena ei ole muuttaa teknistä yhteen toimivuutta. Tässä pitäisi edelleenkin eh, lupien osalta pysyä samassa tilanteessa. Vaikka emme tiedä, miltä Brexit näyttää, niin sellaisessa skenaariossa, missä toimintalupia ei enää tunnusteta vastavuoroisesti eikä ole mitään suunnitelmia, operaatiot voisivat olla haastavampia. Esimerkiksi ilman vastavuoroista ajokorttien tunnustamista näillä junankuljettajilla pitää olla parikin lupaa tai kuljettaja pitää rajalla vaihtaa, mutta uskomme, että jos sääntelijät ja hallitukset tekevät yhteistyötä, niin voimme löytää ratkaisun. EUn tullionin jäsenyys nyt antaa yrityksille mahdollisuuden viedä ja tuoda tuotteita ilman alkuperäselvitystä, ilman mitään valvontaa tai viipeitä. Ja tämä vaikuttaa infrastruktuuriin molemmilla puolilla ja kaikki palvelut ovat noin neljännes kaupan suuruudesta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. Ja ilman, että infrastruktuuri investoitaisiin ja teknologiaan, esimerkiksi skannereisiin investoitaisiin, on todennäköistä, että tämä vaikuttaa ehkä brittiläiseen ja ranskalaiseen rautatieverkostoon koska nyt näitä junia täytyy tarkastaa, ja se tietysti vaikuttaa myöskin muuhun Eurooppaan. No sitten ihmisistä. Meidän täytyy myöskin ajatella, että pätevät eh, eurooppalaiset kollegat, jotka ovat muuttaneet Brita- Britanniaan, niin yli 400 40 000 EUn kansalaista toimii eh, rautatiepuolella. Monilla on oma yritys. Eh, nämä yritykset pohjaavat työnsä sille, että saavat ihmisiä töihin ja on tärkeää, että tästä pidetään myöskin kiinni. Tässä on esimerkiksi kuljettajia EUn 27 jäsenvaltiosta. Ja tämä esimerkiksi pohjautuu siihen, että missä he asuvat, joten täytyy olla kustannustehokas ratkaisu tämän kaltaiselle työnteolle EU 27 myöskin luottaa tietojen vaihtoon ja sille, että voidaan tehdä samankaltaisia hankkeita Eh, eri puolilla. Crossrail on suurin infrastruktuurihanke ja eh, se on työllistänyt yli 15 000 ihmistä. Vuoden 2009 jälkeen on arvioitu, että noin 15 prosenttia Crossrailin työntekijöistä on EU-27 kansalaisia. Heillä on erityistaitoja, tietoja ja he voivat sitten tietysti nämä taidot myöskin siirtää muihin hankkeisiin. Meidän täytyy Äh, jatkaa sillä tiellä, että ihmiset edelleenkin oppivat. On kriittistä, että meillä on taitavia ihmisiä, ei ainoastaan kilpailukykyisten markkinoiden osalta, vaan että voidaan jakaa äh, asiantuntemusta haastavista hankkeista. Rautatieteollisuus on sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä hallituksemme ja Brysselin kollegojen kanssa Brexit-suunnittelussa. Me haluamme, että tämä tukee yhtenäistä rautatiealuetta ja antaa tai hyödyttää asiakkaita sekä Britanniassa että EU:ssa. Toivottavasti en nyt puhunut liian nopeasti ja toivottavasti tulkit saivat selvää nyt tästä loppuosasta, mutta kiitoksia paljon. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja me jatkamme nyt eteenpäin. Edustaja Lokman, seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and uh, good morning, everybody. I have a very pleasant role, I mean, to continue after the colleagues. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On erittäin miellyttävää päästä maantieliikenteen kollegoiden jälkeen puhumaan. Luonnollisesti nämä huolet ovat yhteisiä myöskin rautatieliikenteessä ja Lauran jälkeen tässä tulikin jo monia meidän agendaamme liittyviä asioita esiin. Äh, kuten tiedätte, äh, CR edustaa äh, monia toimijoita, jotka sekä Mantereella että Britanniassa harjoittavat rautatieliikennettä. Ja me edustamme heidän intressejään ähm, teidän Brysselin poliittisten päättäjien edessä. Ähm, ensinnäkin teidän ansiostanne ja teidän työnne ansiosta viime vuosikymmeninä me olemme melko äm, hiljattain yhteisen eurooppalaisen säätelyalueen pystyneet luomaan. Me emme haluaisi siitä lähteä. Tämä alue ei tarkoita vain sitä, että yhteisen liikennealueen laajentaminen itään tai kak- pakoon toteutuisi, vaan myöskin sitä, että jo olemassa oleva alue säilyisi myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä siis liittyy siihen, mitä säätelypuitteiston suhteen pitäisi tapahtua tulevaisuudessa. Oikeudellisesti toiminnan pitäisi olla mahdollista myöskin Brexitin jälkeen. Markkinoille pääsy. Minä en nyt tule toistamaan kaikkia, mitä Laura jo sanoi. Jälleen kerran. Osana tätä lainsäädäntöä meillä on pääsymarkkinoille Manner-Eurooppaan, niin me haluaisimme, että näin tulee olemaan tulevaisuudessakin. Se hyödyttäisi kuluttajia, matkustajiamme. Ja tämä on jotakin, mihin ei tulisi puuttua. Kun puhun rahdista, tarkoitan, että puhumme sekä matkustajaliikenteestä että muusta liikenteestä erosopimusten alla. Ja tämän tulee jatkua. Meidän täytyy myöskin olla hyvä yhteistyö säätelyviranomaisten kanssa tulevaisuudessa molemmin puolen Englannin kanaalia henkilökunnan liikkuvuus, mitäpä lisätä siihen, mitä sanottiin jo maantieliikenteen yhteydessä. Jälleen kerran me tarvitsemme ihmisten liikkuvuutta, jotta me voisimme hyötyä tiedosta ja kokemuksista ja pätevyydestä, joita heillä on. Muuten me Euroopassa todellakin kärsimme verrattuna Euroopan kilpailijoihin tässä vain toistan jo sitä, mitä jo todettiinkin. Sitten jos menen hiukan tarkemmin teknisiin sääntöihin, me todellakin olemme pystyneet ähm, aloittamaan ja olemme aloittamassa yhtenäisen eurooppalaisen äh, liikennealueen teknistä äh, toimeenpanoa ja yhteen sopivuus- ja turvallisuusdirektiivien täytäntöönpanoa ja Euroopan rautatieviraston toiminnan loppuun sääntämistä. Ja samaan aikaan äh, todetaan, että tulevaisuudessa meillä tulee olemaan hirvittävän paljon toimintaa häiritsevä raja Britannian ja Euroopan unionin välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla tekninen pilari ja Euroopan unionin puolelle samanlainen maa heijasteleva pilari Britanniassa. Me tarvitsemme vastavuorossa tunnustamista ja aivan samoin tarvitsemme myöskin äh, esimerkiksi junankuljettajien lupien osalta – ja on myöskin tärkeää, että meillä on hyvää yhteistyötä Euroopan unionin ja Britannian välisellä rajalla, sanoisinpa, ja Euroopan rautatieviraston kanssa. Ja myöskin asiantuntijoiden yhteistyö on tärkeää taata niiden, jotka tätä teknistä säätelyä tukevat äh, molemmin puolin. Tämä on aivan elintärkeää. Muuten joudumme todellakin tilanteeseen, että se, mitä olemme 20 vuotta rakentaneet rautien liikenteen yhdistämisessä, tulee romahtamaan. Ja sitten vielä yksi asia, joka liittyy komission esitelmään liikkuvuuspakettiin ja nyt ähm, yhdistettyyn liikennedirektiiviin. Meidän täytyy myöskin pitää mielessämme se, mitä intermodallinen kilpailu tulevaisuudessa merkitsee. Tämä on keskeinen asia, koska kyseessä on aihe, joka on hyvin korkealla esityslistoilla. Meidän täytyy pyrkiä turvaamaan liikenteen roolia. Todellakin toivon, että tällainen vastavuoron ymmärrys tulee toimimaan tulevaisuudessakin. Sitten äh, tullit, mitäpä tähän lisätä enää verrattuna siihen, mitä maatatieliikennekollegat totesivat. Me olemme aikaisemmin keskustelleet jo Pohjois-Irlannin, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan rajoista ja eurotunnelista luonnollisesti. Se liittyy tähän. En voi juurikaan lisätä tähän uutta. Meidän täytyy liiketoimintaa jatkaa sekä rahti- että matkustajaliikennealalla ilman suurempia häiriöitä. Häiriöt olisivat katastrofaalisia taloudelle sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että Euroopan unionissa. Sitten tutkimus ja kehitys. Jälleen kerran meillä on jotakin, mikä on vaatinut meiltä iän kaiken eh, Shift to Rail, siirtyminen raiteille ohjelma vaati hirvittävän paljon aikaa, ponnistuksia, resursseja. Ja tulevaisuudessa mitä tulee rautatietutkimukseen, meidän täytyy jatkaa molemmin puolin Euroopan unionin ja Britannian puolelta työtä ja luonnollisesti brittikollegoiden pitäisi päästä mukaan tähän tutkimustyöhön rautatiealalla, ei vain rautateiden digitalisaation suhteen, vaan yleisesti ottaen siinä, että voisimme olla kilpailukykyisempiä globaalissa kilpailussa. Ja lopultakin siirtymävaiheen sopimukset, jos kaikki tämä, minkä sanoin, toteutuisi, jotta kaikki tämä olisi mahdollista, eikä palvelun tarjoaminen katkeaisi, ja että me voisimme todellakin pysyä samalla eurooppalaisella liikennealueella. Me tarvitsemme mahdollisuudet jatkaa, kuten ennen, kunnes meillä on kahdenväliset sopimukset, kuten maantieliikenteessäkin. Me emme kuitenkaan halua luoda myöskään mitään rajaa niin, että meitä koskisi vain tähän mennessä tehty säätely, mutta ei sitten sen jälkeen tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvä sellainen. Tässä kaikki kiitoksia. Kiitoksia herra Lokman ja nyt eh, edustaja Gun, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Mm, Englannin kanalia tunneli on tietysti aivan ainutlaatuinen kohta. Se perustettiin kansainvälisen sopimuksen nojalla yli 30 vuotta sitten ja kyseessä on innovointi, jonka avulla tarjottiin myös sille aivan poikkeuksellinen lainsäädäntöpuitteisto. Brexit ei saa rikkoa sen toimintaa. Me emme aio muuttaa tätä säännöstöä. Englannin kanajalle kulkeva tunneli on kaikkein pisin rautatietunneli, se on myös autojunatunneli, jonka avulla, autojunien avulla voidaan kulkea Englannin alla. Se kuljettaa henkilöitä ja rahtia paljon. Se avattiin vuonna 1994. Eurotunnel Eurotunnel hoitaa sitä vuoteen 2086 ja siellä on kaikki mahdollinen erilainen infrastruktuuri käytössä. Siellä tarkastellaan myös sitä, millä tavalla Brexit vaikuttaa tunnelin hoitoon ja se on meidän ensimmäinen tehtävämme, kun käymme Euroopan parlamentin puoleen, että erityisesti tarkastellaan tätä Englannin kanalin tunnelia, erityisesti kun edellinen puhuja otti esille In, eh, Irlannin tilanteen, niin Englannin tunneli on ö, eh, maaraja. Ei pelkästään siis Irlanti muodosta tällaista maarajaa, vaan myös tämä tunneli Ja ehkäpä vieläkin merkittävämpi. Tässä kuvassa näette että tunnelin avaamisesta lähtien sadat miljoonat henkilöt ja tuotteet ovat kulkeneet sen kautta. Siitä on tullut elintärkeä yhdyspiste. Katson vuoden 2016 lukuja hetken. Hyödykkeiden arvo, jota on kuljetettu tullennin kautta, on 116 miljardia euroa. Tämä edustaa noin 25 prosenttia koko yhdistyneen kuningaskunnan ja mantereen välisestä kaupankäynnin arvosta. Se koskee kaikkia Manner-Euroopan maita, sillä 62 prosenttia viennistä menee yhdistyneeseen kuningaskuntaan päin. Sitten toinen tärkeä viesti tässä suhteessa on se, että jos vaarannetaan tämä merkittävä hyödykevirta EUn ja Britannian välillä, tämä koskee kaikkia kuljettajia ja toimijoita Euroopan unionissa ja myös kaikkia matkustajia Euroopasta, niin Tämä 62 prosenttia kärsii tietysti enemmän kuin se, jolla on 32 prosenttia. Haluaisin myös kiinnittää huomioon siihen, että on ehdottoman tärkeää katsoa, mitä mahdollisia vaikutuksia Brexitillä voi olla tunnelin toimintaan, vaikutuksia työllisyyteen. Se olisi erittäin merkittävä eh, haittavaikutus mantereelle. Ja olen ilahtunut, että olemme täällä liikennevaliokunnassa, että voimme muistuttaa tästä itsestäänselvyydessä. Tämä koskee kaikkein eniten 27 jäsenvaltiota kuin Suurta-Britannia. Arkipäivässä kaikki eh, pikaviestintä, jota voidaan hyödyntää. Eh, hyvin moni ei voi käyttää ollenkaan ilmaliikennettä, sillä se on huomattavasti kalliimmin hinnoiteltu. Ja jos annetaan nyt katsaus esimerkiksi pelkästään rekkojen toimintaan 100 000 rekkaa kulkee sen kautta joka päivä. 20 metriä on niiden välillä. Eli keskimääräisen päivän aikana noin 100 kilometriä on pelkästään rekkaliikennettä, joka kulkee tunnelin kautta. Ja joskus ollaan jopa kymmenessä vielä suuremmassa määrässä, joka merkitsee jopa 100 kilometrin jonoja, 200 kilometrin jonoja, anteeksi. Ja näin pyytäisi kaikkia täällä läsnäolijoita tulemaan katsomaan paikan päälle. Täytyy nähdä omin silmin, eikä pelkästään uskoa tätä juttua. Eli kaikkein pieninkin rikke, katke, katkeaminen tähän joustavuuteen vaikuttaa ja halvaannuttaa täysin Ranskan Benelux-maat ja kaikki ne teollisuuden alat, jotka toimittavat hyödykkeitä yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kuten totesin, tämä on vielä enemmän Euroopan ongelma kuin yhdistyneen kuningaskunnan ongelma. Eli jotta tämä päivittäinen valtava liikennemäärä voitaisiin kuljettaa tunnelin kautta, täytyy säilyttää maksimaalinen joustavuus. Meillä on nyt Ranskan ja Britannian rajat Ranskan maalla ja tunneli voi ottaa siellä vastaan kaikki tullaukset, joita tarvitaan, sillä meidän täytyy hyödyntää tehokkaampia tietoliikennekalustoja, joka mahdollistaa siis tämän joustavuuden. Eurooppa ei voi sallia sitä, että tunneliliikennettä jarrutetaan. Sillä olisi valtavat työllisyysvaikutukset ja myös valtavat ympäristövaikutukset. on, ei voida lainkaan harkita sitä, että tällaiset kymmenet kilometrit rekkoja saastuttaisivat viivästysten vuoksi valtavasti enemmän. Eli toteaisin tässä syytä, että tällainen kiinteä yhteys ja maaraja on erittäin tärkeä. Sillä on ainutlaatuinen oma säännöstö ja se täytyy säilyttää. Se ei voi muuten toimia. Me emme voi muuttaa tuota säännöstöä ilman, että vaarannetaan koko hanke. Se voisi merkitä täysin hirvittävää katastrofia rautatieliikenteeseen. Sitä ei voida hyväksyä. Ja meidän täytyy säilyttää tämä raja, vastakkainen raja, joka on Ranskan alueella. Se mahdollistaa sen, että voidaan ottaa käyttöön myös tullitarkastukset, ovatpa ne sitten minkälaiset hyvänsä, niin että ne toimivat mahdollisimman joustavasti. Mahdollisimman nopeasti täytyy tullata rekat ja näin saada myös matkustajat kulkemaan nopeasti tämän rajan kautta. Tämä vastuu on se, joka meillä kaikilla on yhteisesti. Ja pyydänkin Euroopan parlamenttia puuttumaan tähän kysymykseen neuvottelijoidensa kautta, jotta näille todetaan, että teidän kontollanne on 62 prosenttia maasta viennistä rahdista, joka viedään Euroopan mantereelta yhdistyneeseen kuningaskunta. Teillä ei ole varaa siihen, että eurooppalaiset rikkovat tämän mahtavan onnistumisen, joka nyt on toiminut jo 30 vuotta. Kiitoksia. Monsieur Gounon. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tässä oli erittäin selvä ohje. Älkää tuhotko sitä, mitä on rakennettu yhteisellä tahdolla eurooppalaisessa projektissa. Tämä oli erittäin selvä viesti ja myöskin sellainen viesti, joka aiheuttaa aika lailla huolta. Paljon kiitoksia näistä kolmesta puheenvuorosta. Te kerroitte monista seuraamuksista ja viitaisi viittasitte myöskin modaaliseen liikenteeseen, työllisyyteen ja siihen, kuinka konkreettisesti voimme saada muutettua lainsäädäntöä. Nyt jos meidän täytyy lähteä purkamaan kaikkia kyseessä ole yksi lainsäädännön osa, niitä on paljon. Ja te tässä mainitsette mm, hyvin mielenkiintoisia lukuja. 240 miljoonaa tuhatta henkilöä tällä sektorilla töissä ja 41 miljoonaa työntekijää, joita tämä koskettaa Euroopassa. Mitä me tulemme tekemään lainsäädännön alalla? Tämä voi olla hyvin dramaattista. Kuten totesitte, kaikki mitä olemme toteuttaneet toimii. Miksi tuhota sellaista, mikä toimii? Miksi tuhota näin brutaalisti sitä? Nyt annan kollegoille puheenvuoroja. Markus Piiper, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. No en minä niitä kahta minuuttia edes tarvitse, sillä nämä luvut olivat niin yksiselitteiset. En usko, että kun ajatellaan esimerkiksi eri lupia, ajolupia tai nämä turvallisuuteen liittyvät kysymykset tai tämä neljäs rautatiepaketti, että nämä kaikki tekniset kysymykset ovat sellaisia, että meidän täytyy aiheuttaa niille ongelmia. Politiikan täytyy olla riittävän vastuullista, jotta näistä pidetään huoli. Ja mielestäni kyllä te hiukan liioittelette, jos sanotte, että tunnelissa oikeudellinen kehys olisi eh, erilainen ja että se vaikuttaisi katastrofeihin ja kuoleman tapauksiin, niin kyllä tämä on hiukan liioiteltua. Meidän pitäisi nyt olla politisoimatta näitä teknisiä kysymyksiä. Kyllä järkeviä ratkaisuja tullaan tarvitsemaan. Vastuu on molempien osapuolten harteilla, siis brittien ja meidän puolella, ja näin me tulemme myöskin toimimaan. Si, monsieur Pipa. Monsieur Artuk, la parole est à vous. Ja vielen Dank auch von meiner denke, dass die... Kiitoksia myöskin minun puoleltani. Tämä ongelmat ovat samankaltaisia kuin maantien liikenteen kohdalta. Suuri haaste tulee olemaan se, että että kun ajatellaan näitä tulliilmoituksia ja teknisiä ratkaisuja, niin ne on ratkaistava. Jos teillä on ehdotuksia siitä, miten me voisimme nämä ratkaista, olisimme kaikki varmastikin hyvin kiitollisia, koska muuten meidän pitäisi hiukan pohtia jotain ja sitten pätee se, mitä sanoin jo tuossa, että täytyy neuvotella tämä tuon suuren kokonaisuuden yhteydessä, niin kuin herra Barnier tekee brittihallituksen kanssa. No sääli. Tänään ei olekaan puhuttu siitä vielä niin kun ajatellaan niitä lukuisia tunteja ja kuukausia, joita käytettiin teidän T-verkkojen osalta. Meillä on käytävä, joka yhdistää yhdistyneen kuningaskunnan äh, Manner Eurooppaan. Ja kun katsotaan esimerkiksi raideyhteyksiä myöskin Etelä-Euroopan, niin kun lähdetään Kaleesta, äh, Doverin, Birminghamiin ja sitten aina ylös Edinburghin ja Glasgown, ja sitten ovat nämä haarautuneet Felixtonin ja Southamptoniin, niin olisi sääli, jos nyt tässä kohtaa, kun ajatellaan toimenpano vuonna 2030, että se jämähtäisi siihen. Ja on monia sellaisia osa-alueita, missä on, suunniteltu liikaakin, mutta tämä osoittaa sen, että jonkin ratkaisu on löydettävä. Ja sanon vielä kerran, että brittihallituksen täytyy todellakin lähteä liikkeelle, jos se haluaa kaikki nämä myönteiset puolet toteuttaa käytännössä. Kaikki nämä, joita olemme työstäneet lukuisten vuosien ajan. Muuten tämä todellakin on vaikeaa. Madame Foster. Paljon kiitoksia, edustaja Foster. Thank you very much and um, again very welcome. Paljon kiitoksia. Jälleen kerran tässä oli hyvin tervetullut tietoa paneelin jäseniltä hyvin usein me saamme vain osa, osittaista tietoa siitä, mitä teemme. Haluaisin korostaa tätä, että tämä tiedon pitäisi olla julkista. Kuten edustaja pohdin tätä eurooppalaista verkostoja, oli viime viikolla kokouksissa eri tahojen edustajaryhmien kanssa, kuten edustaja Ertonkin, on hyvin tärkeää jatkaa tätä keskustelua molemmin puolen kanaaleja. Mitä tulee sitten vastavuoroisen tunnustamiseen, kuten tiedätte, äh, me olemme melko paljon näitä kysymyksiä kattaneet äh, edellisessäkin paneelissa jo, ja äh, nyt hiukan heijastelisin tuota keskustelua. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, ainakaan yhdistyneen kuningaskunnan puolelta, ettei näitä asioita ähm, olisi otettu huomioon. Mennäkseni nyt eurotunneliin, minä olen yksi täällä valiokunnassa, joka tietyllä tavalla oli ilmailualan henkilö, se oli minun taustaani, mutta täytyy sanoa, että minä rakastan Eurostaria. Mutta minä ainakin tulen tekemään kaiken mahdollisen, jotta Eurostar tulee toimimaan kuten matkustajan näkökulmasta sen tulisikin toimia. Tämä on erittäin hieno tuote. Tunnen äh, Ranskasta ja monista muista maista teidän äh, henkilökuntaanne. He usein asuvat Lontoossa ja me usein heidän kanssaan keskustelen ja uskoakseni tämä on erittäin hieno äh, rautatieyhteys. Margaret Thatcher entinen pääministeri oli Ranskan hallituksen kanssa yksi niistä, joka ajoi todellakin tätä hanketta eteenpäin. Meidän täytyy ottaa sekin huomioon. Ja mitä tulee sitten tunnelin läpi kulkevaan rahtiin, tietenkään tällaista määrää rahtia ei voida kuljettaa Se täytyy tehdä tunnelin kautta ja laivalla. Laivan varustus on myöskin hyvin tärkeä ala. Paljon kiitoksia siitä, että toitte näitä asioita ähm, esiin. Me, jotka haluaisimme sujuvan lopputuloksen, todellakin tuomme näitä asioita usein esille. Ja on hienoa, että kaikilla tasoilla te olette samaa mieltä. Olen varma, että yhdessä liikenneyhteisö pitää tämän kysymyksen kyllä hyvin otteessa. Kiitoksia. Äh, edustaja Teliska, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti Tästä esityksestä En voi vastusta kiusata aloittaa siitä, että näyttää olla, että olemme hiukan luopumassa siitä, mikä olisi mahdollisesti Yhdistyneen kuningaskunnan EU-välisen suhteen laatu Brexitin jälkeen. Ikään kuin otamme itsestäänselvyytenä sen, että siinä on jotain vaihtoehtoja. Minusta on jotenkin tässä me nyt sitten heitetään myös lapsipesuveden mukana, eli tämä tulliunoni. Siinä on asioita kannattaa vielä pohtia, sillä kyllä, jos me päätämme mm, tai lopetamme ilman sitä, niin tietysti aina voidaan vielä saada nämä vaikutukset mahdollisimman pieneksi. Mutta tietysti erot ovat suuria. Vaikka teemme parhaamme ja otamme kaiken teknologian käyttöön, niin emmekä me tietysti voi estää tiettyä e, epämääräisyyttä, joka on aina ollut olemassa. Vetoisin siis meidän ja yritysten väliseen yhteistoimintaan. Ja ehkäpä yritykset aiemmin eivät olleet yhtä äänekkäitä. Tilanne on ollut vaikea, mutta mä halusin ehdottomasti tämä kommentti esittää. Minusta meidän kuitenkaan ei tulisi edelleenkin luopua tuliunionista ja yhteistyöhalukkuudesta. Arvostan kovasti tätä rakennetta, joka otitte esille, jota muutkin esittelivät, ja tätä monimutkaista tapaa katsoa tätä, kun sisällytitte liiketoimintamallilla, euroopaisella tavalla, tuon työntekijöiden ja työnantajien ja liike-elämässä olevien ihmisten tilanteen mukaan. Tietysti näiden ihmisten asema on tärkeä ja varmasti molemmat osapuolet tunnistavat, että asia on tärkeä. Mutta joskus aliarvioidaan sitä, että meillä on suuri taloudellinenkin näkökulma tässä sekä Britannialle että Euroopalle. Ja minulla ei tämä kysymys myöskin siinä, joka on vielä vastattu. Mikä on se palaute, jota saatte, kun olette Euroopan ja Britannian hallitusten kanssa yhteistyössä. Ymmärrän, että poliittista jotain voida toteuttaa, mutta en oikein ymmärrä, että miksi tulliunionikysymykset eivät hei, sen edut ja haitat, miksi se heijastu tähän? Mikä on se reaktio, jonka saatte? Sillä tällaiselle puoliälykkäälle ihmiselle on aika vaikea ymmärtää tätä. Ja me tietysti otamme huomioon aika pitkälti sen, mitä sanotte. Ja tietysti ne ihmiset molemmin puolen kanalia, jotka eivät tunne tätä asiaa niin hyvin, niin eivät välttämättä pääse tässä aivan yhtä pitkälle. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Ja niin, kiitoksia näistä alustuksista. Minua kiinnostaa tietysti myöskin se, miten asiasta keskustellaan. Meillä on sääntelyä kolmansien maiden kanssa, niin kuin sanoin, siis Norjan ja Sveitsin kanssa. Minua kiinnostaa nyt keskustelu teidän järjestöjenne sisällä, miten brit britit tuotavat sanovat, että no kyllä tämä on ok, jos haluamme, mutta jos nyt teemme tämän itse, niin sehän maksaa paljon, koska norjalaiset ja sveitsiläiset hän kyllä maksavat siitä, että ovat osa sisämarkkinoita. Minua kiinnostaisi, että mikä Britin kanta on näissä järjestöissä. Ja sitten viimeinen asia, ettekö usein myöskin pohdi sitä, että ei etukäteen olisi pitänyt keskustella EUn arvosta, koska kuulin, että 23 vuotta Britanniassa aina vain haukuttiin EUta, joten nyt e- ei ollut yllättävää, että näin meni. Eli miten nyt sitten britit teidän järjestöissänne vaikuttivat tähän? Paljon kiitoksia edustaja Kramer. Nyt käännyn vieraisiimme päin. Tässä oli ensimmäinen kysymyskierros, johon voitte vastata. Mitkä ovat teidän ehdotuksenne? Oletteko te niitä esitelleet ää, äh, britti- tai ranskalaisille viranomaisille? Mitä seuraamuksia äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa tällä olisi? Ja te sanoitte äsken, että tarvitsemme väliaikaisen sopimuksen, mutta mikä tilanne tämän sopimuksen suhteen on? Edustaja Telinska, nimenomaan teidän kysymykseenne, mikä on reaktio poliitikoilla? Tässä mielestäni on todellakin kiire nyt toimia. Ehm, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you for the... Kiitoksia, kiitoksia kysymyksistä. Minä otan pari asiaa, jotka otettiin esille liittyen, nämä TNT, liittyen TNT-käytäviin. Me pidämme hyvänä näitä investointeja, joita oli rautatie käytävien osalta. Ja sitten esimerkiksi nämä kontit, jotka tulevat mereltä, ne siirretään rautateille ja tämä vaikuttaa tietysti myöskin ympäristön ilmastoon. Me olemme kyllä tähän pohjoiseen käytävän työ siellä jatkuu ja mielelläni kerron myöskin, että mikä tilanne sitten jatkossa on. Sitten kun ajatellaan poliittista palautetta, me olemme olleet liikenneosaston ja EU-osaston keskusteluissa mukana. Meillä on jatkuvaa vuoropuhelua heidän kanssaan. He ovat todellakin suhtautuneet avoimesti niihin ehdotuksiin ja ratkaisuehdotuksiin, joita olemme esittäneet. Myöskin antaa tiettyä varmuutta siitä, että rautatiet huomioidaan ja myöskin yksityiskohtia otetaan huomioon siellä neuvotteluissa. Totta kai neuvottelujen taso tapahtuu korkealla tasolla ja on muita asioita, jotka täytyy ensiksi hoitaa, mutta saamme kyllä myönteistä palautetta. Meidän täytyy voimakkaasti keskittyä siihen, että yhdessä löydämme ratkaisuja. Uskomme, että saamme vastauksia, me etsimme ratkaisuja, miltä elämä voisi näyttää tulionin ulkopuolella. Tarvitsemmeko lisää infrastruktuuria, esimerkiksi voidaan esimerkiksi rautateille tarjota sisämaa tulli ratkaisuja niin, että rajoilla ei sitten olisi ongelmia. Me olemme sitoutuneita siihen, että todellakin pyrimme löytämään näitä ratkaisuja. Thank you very much. I will first try to ask... Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin vastata edustaja Piperille äh, vastavuoroisen tunnustamiseen liittyen. Me emme aina puhu lisenssien ja lupien tai turvallisuuteen liittyvien lupien tunnustamisesta yhdistyneessä kuningaskunnassa, äh, vaan enemmänkin toisella puolella. Minulla on kyllä sellainen tunne, että yhdistyneen kuningaskunnan ähm, viranomaiset tulevat tunnustamaan sen teknologian ja ne toimijat, jotka käyttävät tunnelia tullakseen yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta on huolestuttavaa, ellei aivan heti ensimmäisenä päivänä eron jälkeen toisellakin puolella näin tehdä. Tämä koskee myöskin turvallisuussertifikaatteja, joita yrityksillä on ajoneuvojen eri lupia, kuljettajien ajokortteja, nämä asiat tulee turvata. Ja tästä pääsenkin toiseen aiheeseen, jonka parissa teemme luonnollisesti poliitikkojen kanssa äm, töitä. Olemme olleet yhteyksissä ähm, puheenjohtajan Timo Rasmussen Barnier, mutta meidän täytyy valmistautua myöskin siihen, että mitään ei tapahdu. Turvallisuussertifikaattia ei ole äh, yhtenäistä sellaista. Kuvitelkaapa, että niitä pitää olla kohta kaksi. Tämä on systemaattisesti se vastaus, joka minulla on kaikkiin näihin kysymyksiin. Mitä tulee sitten yhdistyneuvoskunnan kantoihin, olen tyytyväinen siihen, että Laurakin tässä totesi, että voimme tehdä yhteistyötä ja me olemme verkkosivuillamme todenneet myöskin sen, että meillä on kuva siitä, mitä pitäisi toteuttaa. Ja toivottavasti lopultakin kaiken tämän saamme sitten toteutettua. Kiitoksia edustaja Gun. Eurotunnelilla on kaksi perustavaa prioriteettia, rautatieturvallisuus ja liikenteen joustavuus. Turvallisuus, se on kaikkein eniten liikennöity 400-500 junaa päivässä, kahden kolmen lentokoneen verran matkustajia 2300 tonnia rekkaliikennettä, joka kulkee 140 kilometriä tunnissa. Eli Folkestonein aste tavoitteena on suojata henkilöitä ja rahtia tuolla matkalla. Kun katsotaan jo, tuota joustavuutta, niin kaikki mikä liittyy rajoihin, nythän on nykyaikaisempia menetelmiä matkustajien käsittelemisessä. Ja riippumatta siitä, mitkä ovat tullisäännöt, niin meillä on parempia tietokone- ja suoriutuvampia tietokoneohjelmia. Tullitarkastukset Euroopan ja Britannian välillä eivät saisi kestää kauempaa kuin kiinalaisen kontin tarkastaminen, joka tulee eurooppalaiseen satamaan. Ja koska olemme jatkuvassa yhteydessä Ranskan ja Britannian välillä tässä tullikysymyksessä, niin vastaus, joka tähän tulee antaa, on se, että kun otetaan käyttöön tietotekniikkaa, joka on toimivaa ja tehokasta, niin meidän täytyy katsoa myös, minkälaisia ongelmia me nyt tulee käsitellä. Eli uusi tullisäännöstö pitäisi kehitellä mahdollisimman nopeasti. Ja tämä siirtymä, josta ilmaistiin, ja kaikki ne ongelmat, joita on valtavien tietokonejärjestelmien käyttöönotossa, sen seurauksena pakostakin tulee mukautumisaika ja tarvitaan ehdottomasti aikaa, jotta voidaan siirtyä järjestelyihin, jotka ovat siis automaattista tullausta. Jos saa muutama sekunnin vielä lisää, niin tunneli on yhteisöhanke. Meillä kaikilla on täällä velvollisuus suojata sitä. Ei voida ajatella, että aivan lähiaikoina automaattiohjaiset autot menevät pian jo näihin juniin ja, mutta samalla leimaillaan käsin näitä kuponkeja, joiden avulla sitten voidaan ylittää rajat. Kyllä minusta tässä selkeästi on aivan liian vähän otettu huomioon se, että teoriasta käytäntöön siirtyminen täytyisi hoitaa mahdollisimman käytännönläheisellä tavalla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia näistä täsmennyksistä. Aloitamme uudelleen keskustelumme ja edustaja Bää, yksi minuutti, olkaa hyvä. Oui, euh, merci. Kiitoksia. Niin, niin, kiitos. Minulla olisi pari kysymystä herra Lohmannille. Ensinnäkin tämä rajat ylittävien teknisten erityispiirteiden yhteensovittaminen. Onko brittipuolella ja jotakin äh, mahdollisia vastapuolia, kumppaneita, ja työstetäänkö tätä jo jossain määrin, vai Tuleeko sitten tietyn vaiheen jälkeen taas uudet neuvottelut? Minä tunnen tämän mallin Sveitsin kanssa. Olin itse osallisena näihin uusiin neuvotteluihin. Ensinnäkin tämä ja sitten toinen kysymys eh, herra Gunonille. Te puhuitte, niin herra de Gunon mainitsitte, eh, että tässä jos tätä, tämä ongelma, rom, äh, eh, tämä, tämänhetkinen järjestelmä romutetaan, niin se aiheuttaisi enemmän ongelmia Euroopalle kuin Iso-Britannialle. Haluaisin kysyä, mitä tämä nyt sitten oikeastaan tarkoittaa, koska se mielestäni tarkoittaa sitä, että te pyritte vaikuttamaan neuvotteluihin. Tämä on kuitenkin hyvin arka kysymys. Ah, Paljon kiitoksia edustaja Demonte. Kiitoksia. Me kuuntelimme puheet, jotka puhuvat äh, laaturiskeistä ja hintaan liittyvistä riskeistä, mutta myöskin äh, pitkän aikavälin investoinneista ja tullikysymyksistä Euroopassa tulevaisuudessa. Haluaisinkin tiedustella, kuinka voimme kohdata äh, riskit, jos olemme jo investoineet näihin ratkaisuihin tai palveluihin. Ja toisekseen tämä koskee mm, sitä, mihin muutkin kollegat viittasivat rajat ylittävästi. Meillä voisi olla sellainen tilanne, jossa yhdistynyt kuningaskunta ei ole vain Euroopan unionin kumppani. Paljon kiitoksia edustaja Rike. Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kommenttia. Britannian suuren viisauden seurauksena henkilö- ja rahtikuljetukset eivät enää ole samankaltaisia. Tämä ovat jo nyt olleet ongelmallisia. Ja ette ottanut esille linja-autoliikennettä. Sehän kuuluu myöskin tähän keskusteluun. Minun mielestäni meidän täytyy kyetä sopimaan kansallisten ja eurooppalaisen säätelijöiden välillä – näin, että rautateitä voidaan, voidaan käsitellä yhdessä. Kysymys. Kun katsotaan maantie- ja rautatieliikenteen eroja ihan fyysisestikin siinä, miten se on järjestetty, ja miten niiden taustalla on suuri infrastruktuuri ja suuret julkiset järjestöt. Niin ei olisi helpompi päästä sopimukseen näiden kahden järjestelmän, siis eurooppalaisen ja britannialaisen järjestelmän välisestä toiminnasta. Ja eikö Brexit tarjoa yhdistyneelle kuningaskunnalle sitten etua siinä, että se käyttäisi rautateitä maantien sijaan? Ja kun katsotaan eurotunnelia, niin vaikuttaa siltä, että Brexit uhkaa tätä kansainvälistä infrastruktuuriasemaa, joka eurotunnelilla on. Pitääkö se paikkansa? Merci beaucoup, monsieur Riquet. Paljon kiitoksia, edustaja Riquet. Edustaja Werner Kuhn. Huomenta. Kiitos puheenjohtaja. Sisämarkkinat ja tulliunioni kuuluvat tietysti yhteen ja modernissa maailmassa – tulleja kannetaan ainoastaan, jotta voidaan omia sisä, omaa sisä, tai maan sisäistä taloutta parantamaan. Ja tässä nyt ongelmia aiheutuisi molemmille osapuolille tässä. No, Britannia oli hyvin avantgardistinen, mitä tulee esimerkiksi rautatieliikenneuudistuksiin neljännen rautatiepaketin kautta. He aina jo tekivät eron verkon ja käytön välillä ja olivat vakuutteita siitä, että vapaa kilpailu oli merkittävässä roolissa. Menikö tämä todellakin käytännössä näin ja tuleeko tämä myöskin neuvotteluissa olemaan tärkeä asia. Tämä olisi tähän liittyvä kysymykseni. Ja jos nyt vielä kerran tarkastellaan, niin kollega Kramerhan puhui tästä jo, mitkä järjestelmät ovat esikuva yhteistyölle Euroopan ja iso britannian välillä? Onko se todella Norja? Teemmekö rautateiden osalta niin kuin Sveitsin kanssa? On laskettu, että Britannia varmastikin on nettomaksaja 5,6 miljardia vuosittain, jos nyt tässä nyt vertaa bruttoa ja nettoa toisiinsa. Tapahtuuko tässä nyt muutos? per kansalainen 98-92 ja Norjassa myöskin luvut ovat olemassa 78 euroa ilman, että heillä on komissaaria tai parlamentin jäseniä tai päätösvaltaa niin voitaisiin pohtia, että miten tämä sitten tulevaisuudessa ylipäätään tulee toimimaan. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur Kuhn. Madame Anderson. Eh, kiitoksia edustaja Kuhn. Edustaja Anderson, olkaa hyvä. The issues about... No kun tarkastellaan tätä virkamiesten tilannetta, on tietysti hyvä, että siihen kuljetukseen kiinnittää huomiota, mutta poliittisella tasolla näin välttämättä ei tapahdu. Mitä suunnitelmia teillä on, jotta nopeutta voitaisiin lisätä niin, että täällä kiinnittää riittävästi huomiota kuljetuksen Mahtavaa, että täällä on eurotunnelin edustaja paikalla. Olen Fosterin kanssa aivan samaa mieltä tässä. Margaret Thatcher kuitenkin halusi mieluummin tietunnelia eikä rautatietunnelia, älkää me unohtako sitä eurotunnelista. Kun te nyt olette tällä paikalla, niin mitä tapahtuu Deutsche Bahnin palveluille? Sillä Eurostan on kyllä upea, mutta olisi hyvä, että Deutsche Bankin voisi saada junansa kulkemaan tunneliin. Ja euroskeptikon Siis on hieman harmittavaa, että nimen on vaihdettu Getlinkiksi. Olisi mukavaa, että näkisi, että te olette Eurooppa-mielisiä mahdollisimman laajalti. Beaucoup. Madame Anderson, Monsieur Kistelor. Ähm, edustaja Kistelor, olkaa hyvä. Thanks again, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun on pakko nyt omistaa kysymykseni eurotunnelille. Käsittääkseni Tulliliitto on vain avoin Euroopan unionin jäsenille ja ottaen huomioon, että yhdistynyt kuningaskunta on eroamassa unionista. Tämähän tulee aiheuttamaan seuraamuksia teidän rahtiliikenteellenne. Niin tämä on varmastikin hyvin huolestuttava. Haluaisin nyt kiinnittää huomioon myöskin matkustajaliikenteeseen, jota kulkee molempiin suuntiin Englannin kanalinaalitunnelia. tunnelia. Edustaja Vinvam de Kamp, olkaa hyvä. Ik heb drie... Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensimmäinen edustaja Wrightille. Kirjoititte minulle ystävällisesti kirjeen 13.11.2017, jossa te kerrotte siitä, että 41 000 27 Euroopan unionin maan 41 000 kansalaista työskentelee rautatiekuljetuksissa Britanniassa. Mitä käytännössä näette nämä ongelmat? Mitä käytännössä tehdään esimerkiksi oleskelulupien, työlupien, passien suhteen? Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon? Toinen kysymys edustaja Lohmanelle tästä siirtymäkaudesta. Minä olen jo Matepuolella kysynyt siitä, mitä se hoidetaan. Mikä, mitä te haluaisitte tämänhetkisen asetuksen olla kunnes Brexit sitten on ihan totta? Ja sitten odotan tietysti, että ei se koskaan toteudukaan, niin kuin totesin jo. Tai eh, mitä sitten näiden ö, säännösten väliin laitetaan? ja Eurotunnelin pääjohtajalle. Onko olemassa vaara siitä, että rajavartiointi ja terrorismitorjuntaa käytetään argumenttina, jotta voidaan ehkäistä vapata liikkuvuutta. Onko tämä ihan vakavasti otettava vaara? Kiitoksia. Hyvät kollegat, paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä eri kysymyksistä. Hyvin paljon kysymyksiä todellakin tuli. Kuten sanoitte, nämä 41 miljoonaa anteeksi, 41 000 eurooppalaista työntekijää, jotka ovat britti liikennesektorilla töissä tällä hetkellä mikä tulee olemaan heidän tilanteessa ja mikä tulee olemaan siirtymävaiheen järjestely. Kuinka te näette tämän siirtymävaiheen, jos sellainen on? Tämähän on aivan eri keskustelu. Ja varmastikin meidän eh, Gunu, teillä on vastaus tähän. Voitte selittää meille tilanteen, mikä tulee olemaan vaikutus Brexitillä, millä tavalla se tulee muuttamaan teidän tilannettanne? Ja mitkä ovat ne järjestelmät, joita te olette suunnitelleet Brexitin varautumiseksi, sillä jos Brexit tapahtuu, se tapahtuu tietyllä hetkellä, jos tapahtuu kuten Teresa May sanoo, 29. päivä toukokuuta keskellä yötä Britannia kaikista näistä liitoista eroaa. Jos voisitte nyt vastata melkoisen nopeasti, se olisi hyvä. Kiitoksia. Minä olen ottanut kuusi asiaa esille, joihin mielelläni tässä ottaisin kantaa. Ensinnäkin me haluamme olla sitoutunut kumppani Euroopan rautatieviraston kanssa. Britannia on, on vaikuttanut myönteisellä tavalla eh, näihin viraston toimiin. Ja totta kai kun ajatellaan, niin haluaisimme todellakin pysyä tiivinä kumppaneina, että todellakin tämä meidän ryhmämme kanssa – yhteistyö säilyisi. No sitten äh, nämä 41 EUn kansalaista. Me olemme mielestämme hyvin laadukas työnantaja. Me luomme 20 000 uutta harjoittelupaikkaa ja tuhansia uusia työpaikkoja myöskin vuoteen 2020 2027 mennessä, joten on tärkeää, että me saamme kaikkein parhaimmat näihin työpaikkoihin. Ja vaikka emme tiedä, mikä tilanne tulee olemaan ihmisten oikeuksien suhteen, enkä voi sitä mitenkään täällä ennustaa, niin mielestäni meillä pitäisi olla selkeä, suoraviivainen järjestelmä ajatellen kaikkia taitoja. Me tässä puhu ainoastaan pätevistä mm, insinööreistä, rautatiepuolella puhumme myöskin sellaisista kollegoista, joilla on kielitaitoa ja sellaisista, jotka, eh, joilla on muita taitoja rautatieverkostossa. Haluamme siis yksinkertaisen järjestelmän. On hyvä kuulla, eh, että me, tässä meitä kuvattiin pioni, pioneereinä neljännen eh, rautatiepaketin osalta me olemme nähneet, että todellakin rahtiliikenne on lisääntynyt. Matkustajat ovat olleet tyytyväisiä ja haluamme edelleenkin pysyä sitoutuneina neljännen rautatiepaketin tärkeisiin komponentteihin ja me tiedämme, että tämä valiokunta on tehnyt paljon työtä, emmekä näkisi, että tilanne muuttuisi Brexitin jälkeen. Sitten Lucy Andersonin asiaan liittyen poliitikkoihin kyllä. Virk- haluaisin kiittää virkamiehiä heidän tekemästään työstä, mutta totta kai tämä on myöskin poliitikkojen vasteella. Meillä oli pyöränpöydän keskustelu ministereiden kanssa, puhuimme korkean tason kysymyksistä ja meillä oli tapaamisia ja niitä on jatkossakin, joten todellakin pyrimme käymään keskustelua kaikilla tasoilla ja toivomme, että rautatiepuoltakin kuullaan. Me teemme myöskin yhteistyöstä muiden liikennesektorin kumppaneiden kanssa ja näin saamme äänemme paremmin kuuluviin. Meillä on paljon yhteisiä asioita myöskin lento- ja meriliikenteen kanssa. Ja sitten vielä viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille. Tämä liittyi eh, investointeihin rautatiepuolelle. Kyllä, Eurooppa on rahoittanut myöskin Britannian rautatiepuolta, mutta eh, meillä on myöskin suuri sitoumus eh, omassa kotimaassamme. Se on tärkeä. Yli 50 miljardia on tarkoitus investoida seuraavan vuosikymmenen aikana brittirautateihin. Ja meillä on sitoumus tälle rahoitukselle ja, ja myöskin toivoisimme, että muista liikennemuodoista siirryttäisiin enemmän rautatiepuolelle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Hoffman, olkaa hyvä. Kiitoksia. Eh, Pyydän puhumaan lyhyesti. Neuvottelemme yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ovat tärkeitä ja yhdessä Eurostarin kanssakin hoidamme tätä ja muiden kumppaneiden kanssa yhdistyneen kuningaskunnan puolelta, jotta saamme tämän hoidettua mahdollisimman hyvällä tavalla niin, että sertifioiden yksiköiden EU-27 puolella soveltuu myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Enemmän pelkään sitä, ettei se näin toimisi toisella puolella ja toivon, että, ja palaan tähän kysymykseen, jonka edustaja Rike esitti, että kyllä, me tarvitsemme jonkunlaisen samanlaisen sopimuksen kuin maantieliikenteessä, että katsotaan kaikki liikennemuodot. Ja se olisi sitten todella sellainen asia, jota voidaan odottaa. Vante Kampin kysymykset. Meille siirtymäkausi on sitä, että meidän täytyy säilyttää status quo suhteessa säännöksiin sellaisena kuin ne nyt ovat. Niin pitkään kuin voimme, tai jopa pidempään, jopa Brexitin jälkeen Sehän olisi tällainen tilanne. Se voidaan sitten muuttaa sellaiseksi, jota voidaan nimittää maaliikennesopimukseksi EUn ja Yhdistön kuningaskunnan välillä. Eli sitten puhuttiin tullin tulevaisuudesta suhteessa uusiin prosesseihin. Mehän nyt jo olemme tilanteessa, jossa joudumme muokkaamaan näitä prosessejamme, koska meidän täytyy siirtää nämä paperi, paperimme sähköisiksi. NCTS on tämä järjestelmäkysymys. Ja meillä on paljon työtä edessämme, kun katsotaan tämän järjestelmän mukautumista. Se soveltuu taas molempiin puolin, eli sekä Manner-Euroopan että yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos on tarkoitus käyttää jonain päivänä tuolla rajalla, niin käytetään sitten, mutta se on sitten kolmas järjestelmä. NCTS meidän täytyy kuitenkin nyt sitten työstää rautatiepuolella ja harmonisoidulla tavalla molemmin puolen raja. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja viimeinen vuoro vieraamme, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä todettiin, että tämä on aivan totta, että Schengenin Iso-Britannia ei ole koskaan kuulunut. Meillä on tietyllä verran jo kokemusta tullimenettelyistä. Bussit, jotka kulkevat kanalin tunnelin alle, tulevat tarkastuksiin paljon nopeammin onneksi kuin ilmailualan turva tarkastuksessa käy. Eurostarin liittyen, jos me haluamme Eurostaria kehittää, yhteen toimivuus on avainasemassa, jos me haluamme sitä kehittää esimerkiksi Frankfurtin asti. Meidän täytyy säilyttää tämä visio ja tämä yhteen toimivuus käytävien kautta on jotakin, mikä pitäisi toimia tulevaisuudessakin aivan Britannian asti. Se, että Eurostar avaa nyt ensi keväänä Lontoon Amsterdam-yhteyden, on uskoakseni hyvin, hyvin vahva viesti siitä, että maantieteelliseen Eurooppaan yhdistyskunnan kuuluu yhäkin, vaikka ei maantieteelliseen, vaikka ei poliittiseen sellaiseen tässä yhteydessä meillä on tilanne, jossa olemme niin riippuvaisia toinen toisistamme taloudellisesti. Toisin tämän kahdella esimerkillä esiin. Suurin osa Britanniassa valmistavista autoista tulevat Just in Time sopimuksella kulkevien osien avulla tuotetuksi Britanniassa aivan samoin äm, skotlantilainen lohi, jota kaikki ä, kuluttavat 95 prosenttia siitä Boulogne sur Merin kautta kulkevat, ä, kulkevat tunnelin kautta tuohon ensimmäiseen eurooppalaiseen satamaan ä, ä, eri tavoin jalostettavaksi sitten kulkee kanaalin tunnelin asia. Talous on pyrkinyt kaikkein tehokkaimmat mahdolliset järjestelmät luomaan markkinoita palvellakseen, ja meidän pitäisi kyllä ne säilyttää. Ja mitä tulee sitten yleisemmin otettuna terrorismiin, tämähän on erittäin tuskallinen aihe, siihen viitattiin. Tämä on suuri huolenaihe tunnelia ajatellen. Me teemme hyvin monien jäsenmaiden kanssa töitä alalla asiantuntijat sanovat, että silloin kun tunneli luotiin, Iira, Iira teki pommi-iskuja viikoittain, joten tunneli on suunniteltu tämän tyyppisten riskien varalta. Ja sitä paitsi meillä on sen tyyppisiä mahdollisuuksia valvontaan, joista nyt ei voi puhua, mutta ne ovat hyvin merkittäviä ja ne helpottavat rautatierahti junien kulkua. Me voimme tunneliin asentaa skannereita ja täysin skannata koko junan saman tien niiden myötä. Me annamme siis viranomaisille kaikkein mahdollisimmat suuret mahdollisuudet taistella näitä vaaroja vastaan. Ja sitten vielä yksi aihe Kaikkein suuri huolemme on se, että eurotunneli olisi yhä tulevaisuudessakin eurotunneli. Kuten Coca-Cola sanoi jotakin, mitä me emme hylkää, mutta tässä kanalin tunnelin omistajat niistä suurin osa on Euroopan ulkopuolisia, 75 prosenttia kaiken kaikkiaan Kiina, Australia ja niin edespäin. On aivan ihmeellistä, että Australiassa ymmärretään Englannin kanaalin tunnelin ongelmat paremmin kuin tietyissä Euroopan maissa, eli meidän pitäisi nyt pyrkiä suojautumaan Brexitin mahdollisilta haittavaikutuksilta ja suojella Getling-nimellä kulkevaa emoyhtiötä, joka sijaitsee naapurissa senkin vuoksi, että meillä on äm, energia ystävällisyyteen, energiauudistuvuuteen e, liittyviä elektrintoimia toimia. Ja me haluaisimme yhä tulevaisuudessakin äh, Getlingin avulla yhdistää Mantereeseen äh, Britannian. Uskoakseni, hyvät kollegat, tässä emme voi tehdä muuta kuin antaa uploadit vieraillemme puheenvuoron käyttäjille näistä erittäin hienoista puheenvuoroista. Paljon kiitoksia siitä, että käytitte aikaanne tähän. Liikennevaliokunnan ovet ovat aina teille avoinna. Monet valiokunnat eivät väittelyään avaa. Me olemme kuitenkin näin tehneet ja me pyrimme teitä tukemaan tulevaisuudessakin voimme aivan nopeasti todeta vielä seuraavaa. Me olemme huomanneet monia asioita tämän aamun kuulemisessa, joka koski Brexitiä maantieliikenteessä ja rautatieliikenteessä. Meillä on tunne epävarmuudesta, se on selvää. Huolia on tuotu paljon esiin ja me huomasimme myöskin sen, että emme saa unohtaa, että meillä on kaksi maaraja. Irlanti, kyllä todellakin, mutta sen lisäksi Englannin kanalin ali kulkeva tunneli. Joka kerta erilaisia kysymyksiä tulee esiin, hallinnollinen taakka, tullimaksut, mahdolliset ruuhka, ongelmat. Nämä pitäisi asettaa aivan tulevien neuvottelijoiden keskiöön. Tietenkään me ei voi näihin mennä ennen kuin ensimmäinen neuvotteluvaihe on saatu päätökseen, joten me joudumme odottamaan, että ensimmäinen neuvotteluvaihe on valmis. Sen jälkeen voimme edetä näihin liikennettä koskeviin kysymyksiin. Kiitoksia, hyvät kollegat. Kello 15 tapaamme uudelleen tänä iltapäivänä ja jatkamme seikkailujamme liikkuvuuspaketin maailmassa. Paljon kiitoksia, hyvää ruokailua kaikille ja tapaamme pian uudelleen. Kiitos.